and we have a vote today. So, good morning. Good morning. Good morning everyone. Huomenta kaikille. Bonjour kaikille. Voisitteko istuutua? Tervetuloa Live-valiokunnan sääntömääräisen kokoukseen. Kohta yksi on esityslistan hyväksyminen. Siinä on muutos, jonka nyt ilmoitan. Rova Vukson, joka kertoi siis Sisilian valtuuskuntamatkasta viime viikolla. Hän on pyytänyt, että tämä asia lisättäisiin esityslistalle. Hän kertoo Sisilian matkasta kaikille valiokunnan jäsenille – Tämä voitaisiin ottaa kello viisi, mikä tarkoittaisi, että koordinaattorinen kokous alkaisi noin 5.30, jos sopii, jos sopii. Ja sitten hyväksymme myös viime kokouksen pöytäkirjat, jos kukaan ei esitä vastahuomautuksia niihin. Sitten kohta neljä, joka on herra Wolfgang Götzin alustus. Toivotamme hänet tervetulleeksi. Hän on Euroopan huumeidenseurantakeskuksen puheenjohtaja, anteeksi johtaja. Hän kertoo huumetilanteesta Euroopassa – viraston 2011 vuosikertomuksen perusteella. Johtaja alustaa ja sen jälkeen aloitamme keskustelun. Herra Götz, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Hyvät naiset ja herrat, minulla on suuri kunnia olla täällä esittelemässä viraston viimeisimmät tulokset perustuen 2011 raporttiin emme puhu pelkästään raportista itsestään. Lopussa tietysti täytyy kertoa myös ensimmäisistä reaktiosta, joita raporttiin tuli. Haluaisin myös painottaa, että raportti, joka teillä on, ja tehän olette saaneet kopiot jo ennen julkaisua, se on osa suurta pakettia, johon kuuluu myös muita asioita kuin itse raportti, jotka julkaistiin samana päivänä. Siellä on tilastoosuus, kansallisia tietoja, joten raportti ei ole pelkästään vuosikertomus. Sieltä pääjulkaisu oikeastaan, niin se on nettisivustollamme, jossa on paljon tietoa. Se voidaan sieltä löytää aina ja se on aina päivitettyä. Mutta palaisin nyt sitten raporttiin. Haluaisin sanoa, että tämän vuoden raportti on ristiriitainen mietintö. Toisaalta Tilanne näyttää olevan suhteellisen vakaa. Käyttöasteet ovat korkeat, mutta eivät nouse. Sitten jossakin asiassa, kuten kannabiksen käytöksessä nuorten keskuudessa on positiivisia muutoksia. Synteettisten huumeiden markkinat, sekakäyttö, lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttö mukaan lupien, siis siitä on tullut yleinen ongelma. Sitten aloittaisin heroineista ja opioideista. Ne ovat edelleen ongelman ytimessä. Arvioimme, että Euroopassa on enemmän kuin 1,3 miljoonaa säännöllistä opioidien käyttäjää. Yleiset käyttöasteet ovat olleet vakaat ja sitten kuitenkin huumeiden ruiskuttaminen on vähentynyt. Mui, korvauslääkkeiden ja kipulääkkeiden käyttö, se on yksilöity kasvana, kasvana ongelmana joillakin alueilla. Positiivisella puolella opioidikäyttäjien hoitotarjoukset ovat aika vaikuttavat. Puolet tästä ryhmästä saavat korvaushoitoa. Kattavuus kuitenkin vaihtelee kovasti ja on joissakin jäsenvaltiossa alhainen, erityisesti joissakin itäisissä jäsenvaltioissa. Heroinimarkkinat ovat osoittaneet vakauden merkkejä. Joissakin maissa on ollut heroinin puutetta niin sanotusti 2010-2011. Tämä näyttää olevan ohimenevä puute. Saattaa liittyä unikkokasvin huonoon satoon Afganistanissa ja uusiin markkinoihin Aasiassa, mutta kyllä Turkin ja Euroopan poliisiviranomaiset yhteistyöllä on ollut myöskin vaikutuksensa. Arvioimme 10 20 000 opioidien käyttäjää kuolee Euroopassa. Riski on 10-20 kertaa suurempi kuin sellaisilla henkilöillä vastaavassa ikäryhmässä, jotka eivät käytä. Useimmat ovat kolmekymppisiä miehiä. Ja monet kuolemat, erityisesti yliannostukset, voitaisiin estää. Muita kuolemansyitä ovat eh, väkivalta, itsemurhat ja tartuntataudit. Viimeisen vuosikymmenen aikana on saatu aikaan hyvää edistystä hyvä tartunnan hoidossa, mutta ei pitäisi unohtaa, että yli 2000 AIDSiin liittyvää kuolemaa johtuu huumeiden ruiskuttamisesta Euroopassa. Ja tässä on muutamia huolenaiheita esillä raportissamme. Huumeviranomaiset ovat paineen alla ja HIVin ehkäisy ei saa aina sitä politiikkaprioriteetteja kuin sillä oli aikaisemmin. Ja toiseksi tiedämme, että HIV-epidemiat ovat edelleen suuri kansanterveysongelma monissa maissa, jotka ovat EUn rajoilla maahanmuutto EU-maita kohti, tietysti poliittisesta ja, poliittisesta ja taloudellisesta tilanteesta johtuen se aiheuttaa lisäpainetta. Jossakin jäsenvaltioissa voidaan todeta poikkeusolosuhteita, jotka luovat ottoiset olosuhteet HIV tartuntojen kasvamiselle haavoittuvissa ryhmissä. Kreikassa oli uusi, uusi uusia tapauksia HIV-tartunnoissa. Häiritsevää tietoa tulee nyt muistakin maista, kuten esimerkiksi Romaniasta. Nyt puhuisin yleisimmästä laittomasta uunista kam- kammatiksesta. Arvioin, että sillä on 2,2,5 miljoonaa Käyttäjä vuosittain. Tässä voidaan olla varovaisen optimistisia, koska viimeaikaiset tiedot näyttävät, että käyttötrendit ovat vähenevät tai vakaat monissa maissa. Kuitenkin meidän täytyy edelleen olla huolestuneita useimmin nuorista miehistä, jotka käyttävät tätä huumetta pitkäaikaisesti ja päivittäin. Ja heillä on suuremmat riskit joutua ongelmiin kuin muilla käyttäjillä. Ja tässä totean, että edelleen nähdään kasvua niiden henkilöiden määrässä, jotka etsivät joissakin maissa apua kannabisongelmaan. Kaikki tiedämme, että kannabikseen liittyvä politiikka on äh, aihe, josta keskustellaan paljon. Yksi kysymys tässä on se, että miten paljon politiikkavaihtoehdot vaikuttavat käyttöön. Tässä on mielenkiintoisia uusia analyysejä. Siinä ei löydetty mitään selkeää näyttöä siitä, että äh, rangaistusten kasvattaminen tai vähentäminen, että sillä olisi suora vaikutus kannabiksen käytön tasoon, ainakaan lyhyellä aikavälillä. Näyttää siltä, että tässä takana on monimutkaisempia tekijöitä. Sen vuoksi on mielestäni aika kypsä sille, että harkitaan sofistikoituneemmalla tasolla siitä, että miten tähän yleisimpään huumeeseen sen ongelmalla voidaan vastata. Ja yksi ongelma on usein yleen katsottu ennaltaehkäisylähestymistavat, jotka liittyvät sosiaalisiin normeihin, näyttävät erityisen lupaavilta. Kanviksen tuotanto EUn rajojen sisällä on myös kasvava huolenaihe. 2009 yli 1,4 miljoonaa kannabiskasvia istutettiin Euroopassa ja täällä kasvatettu kannabis on suuri, sillä on suuri osuus kaikista niistä sadasta tonnista jotka takavarikoidaan vuosittain. Tietysti siitä on suuria etuja, jos voidaan kasvattaa rajojen sisällä, eikä ylittää rajoja. Mutta kustannukset yhteisöille, jossa kasvatetaan, ovat suuret. Viimeisen vuosikymmenen aikana kokaiini on tullut yleisemmäksi keskusryhmästä stimuloivaksi huumeeksi Euroopassa. Arvioimme, että noin euro, 4 miljoonaa eurooppalaista aikuista käytti kokainia mutta korkeita käyttöasteita on vain muutamissa maissa. Uudet tiedot osoittavat, että suosiossa on saattanut saavuttaa huippunsa joissakin maissa, joissa käyttöä on paljon, ja nyt trendi olisi laskeva. Takavarikkojen määrä on edelleen kuitenkin kasvava, mutta takavarikkojen volyymit ja aineen puhtaus ovat pienentyneet. Kokainikauppiaat edelleen sopeuttavat äh, käytäntöjään kontrollipyrkimyksiin. Länsi-Afrikan kauppareitit saattavat olla, niiden käyttö saattaa olla vähenemässä, mutta Itä-Euroopan aktiviteetti näyttää olevan kasvamassa. Viime vuonna noin 2,5 miljoonaa eurooppalaista käytti ekstasia. Monien vuosien ajan on raportoitu siitä, että MDMA-sisältö ekstasitableteissa on pienentynyt joka johtuu siitä, että lähtöaine PMG, joka on päälähtöaine, on, siitä on puutetta. Tabletit käyttävät usein muita eh, siis sisältävät muita aineita, kuten piparatsiini ja MDMA. saatavuus saattaa jälleen olla kasvussa ja se saattaa lisätä kiinnostusta tähän huumeeseen. 2010 oli ennätys 41 uutta ainetta raportoitiin Euroopan varhaivaroitusjärjestelmään. Sitähän Europolin kanssa hoidamme. Tänä vuonna on rekisteröity jo 39 uutta ainetta. Tästä nähtäen, että uusia tuotteita ja aineita tulee markkinoille koko ajan Internet on tietysti yksi torjuntalähteistä, pää niistä. Alustavat tulokset 2011 katsauksesta yksilöivät yli 600 online-kauppaa, jossa myytiin psykaktiisia tuotteita asiakkaille Euroopan unionissa. Tehtiin riskiarviointi mefedronista, synteettisestä katinonista ja tästä tehtiin sitten päätös neuvostossa äh, kontrolloida näitä aineita. Se, että aine tulee kontrollin alle, se osoittaa ongelman monimutkaisuuden. Se, että uusia ei-kontrolloituja psykoaktiivisia aineita tulee nopeasti markkinoille äskettäin, on kasvava haaste nykyisille huume työmalleillemme sekä Euroopassa että kansainvälisesti. Hyvät naiset ja herrat, ennen kuin teidän johtopäätökseni, niin haluan sanoa muutaman sanan äh, vaikeasta taloudellisesta tilanteessa monissa jäsenvaiheissa. Tiedämme aikaisemmista kokemuksista, että lama-aikoina äh, leikataan sekä terveys- että sosiaalipalveluista ja tämä on alkanut vaikuttaa huumealaan. Ennaltaehkäisy, tutkimus ja sosiaalinen integroituminen ottavat kärsivän tähän mennessä leikkaustoimien aikana kattava huumetieto on erityisen tärkeää. Se saa meidät kiinnittämään huomiota eh, esiintyviin ongelmiin ja uusiin uhkiin. Ja sen mukaan voi myöskin investoida alueelle, jossa on saatu aikaan jo aiemmin hyviä tuloksia. Viime vuonna YK, eh, yhdistyneet kuningaskunnat eh, ja muutkin maat loivat uusia strategioita ja meidänkin strategiamme arviointi on melkein saatu päätöksiä. Nyt alamme miettiä tulevaisuuden huumepolitiikkaa. 20 vuoden aikana käyttöstrategiat ovat olleet liikkeelle palvelevana voina lähestymistavassamme, josta olemme tulleet tunnetuksi kansainvälisellä tasolla. Jäsenvaltiot käyt- käyttävät näitä strategioita yhä enenevässä määrin, niin että voidaan puhua oikeastaan EU-mallista. Odotan, että tuleva EU-strategia antaa uutta liikkeelle panevaa voimaa jatkolähentymiselle. Tämä on olennaista, jos haluamme jatkaa sitä, että vastaamme tehokkaasti huumekäytön ongelmiin ja sen seurauksiin tällä vuosisadalla. Hyvät naiset ja herrat, olen esitellyt teille avain tekijät EUn huumetilanteessa ja miten siihen vastaamme. On monia asioita, joita otamme esille 2011 analyyseissämme, jotka lisäävät tietoamme ja kertovat muuttuvista trendeistä. Kerron yhdestä niistä. Stimulanteille ja synteettisille huumeille markkinat näyttävät olevan muutoksessa. Esimerkiksi indikaat siitä, että kokainikupla on puhjennut. Aika on myös muuttunut, kun puhutaan pitkän aikavälin trendistä ekstasin puhtaudessa ja sen käytössä. Sen lisäksi voidaan nähdä uusia kontrolloimattomia syntoottisia aineita tulevan markkinoille. Monet ovat niitä stimulantteja, jotkut kuten mefedonilla on potentiaali, että ne me pääsevät tästä, siirtyvät laillisilta markkinoilta laittomille. Tulevaisuudessa synteettisiä huumeita, kaikenlaisia sellaisia, tulee hyvin tärkeäksi huumekuvassa, mutta meidän politiikkamme on e- edelleen konfiguroitu viime vuosisadalle ja nyt täytyy huolehtia siitä, että se sopii meidän nykyisiin ja tuleviin haasteisimme. Sanoisin nyt sitten raporttiin liittyen kertoisin muutamista lehdistöreaktioista. Viidestoista joulukuuta esittelin raportin national launch events. We have distributed today, by today 22 kielellä on julkaistu 17 000 julkaisua ja sitä on ladattu myös nettisivustollamme. Ensimmäiset reaktiot laadusta ovat sellaiset, että olen hyvin tyytyväinen, tähän mennessä palaute, jota on saatu laadusta, kaikki palautteet olivat hyvin positiivisia ja olen kovin iloinen tästä tunnustuksesta, jota olemme saaneet eh, politiikan tekijöiltä tiedotusvälineiltä jo tähän mennessä. Tiedotusvälineiden käsittelemät aineet ovat uudet huumeet ja kokaiini, mitä tulee sitten kattavuuteen. Viikon jälkeen 1400 uutista, eh, artikkeleita pääasiassa, mutta myös TV- ja radiospotteja – 3000 oli viime vuonna, sama saavutetaan 3000 varmaan tänäkin vuonna, koska viikon jälkeen olivat samat luvut. Noin 150 tulevat EUn ulkopuolelta näistä ja suurin kattavuus EU:ssa on UK, Saksa, Espanja EUn ulkopuolella on palautusta 28 maassa, Yhdysvalloissa, Sveitsissä, Venäjällä su- aika suuri kattavuus, mutta kasvua myös Aasiassa, Kiinassa, erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, erityisesti Argentiina ja Brasilia. Vain muutama ensimmäinen osatekijä tästä palautteesta, jota on saatu julkaisun jälkeen. Haluaisin vain kertoa näitä tietoja teille, mutta mielelläni vastaan kaikkiin kysymyksiin, joita teillä saattaa olla raportista ja ylipäätänsä sen saamasta palautteesta. Oh, we may be open. Kiitoksia, herra Götz. Ja nyt sitten, jos olisi kysymyksiä, niin olkaa hyvät. Herra Trenta Filivis ensimmäisenä. Thank you, Chairman, and thank you to the speaker for all the information. Kiitoksia puhujalle kaikista näistä tiedoista, mitä hän meille tässä toimitti. Euroopan unionin kansalaisena olen huolestunut kuulemistani luvuista. Jos olisin hallituksessa, niin olisin, taikka valtion virassa olisin vielä huo, enemmän huolissani ja haluaisin kysyä, tekevätkö jäsenvaltioiden hallitukset yhteistyötä kanssanne? Ja minkälaisia reaktioita hallitusten politiikoissa on tapahtunut raporttiinne ja raporttinne suhteen? Ja sitten herra Sipel. Kiitoksia, raportti on hyvin tärkeä ja oli joitakin lukuja, jotka joiden pitäisi saada meidät ajattelemaan. HIV-tartuntojen määrä esimerkiksi painetta ei elää ole niin paljon julkisuudessa, sitä ei käsitellä enää niin paljon. Myöskin hoidon parantuminen on aiheuttanut sen, että tätä ei ehkä pidetä niin kiireellisenä ongelmana tai vakavana ongelmana. Mutta Täytyy kuitenkin katsoa, että mi, mitä tässä olisi mahdollista tehdä. Minua kiinnostaa, siis se, kun puhuitte internetistä mahdollisuudena josta, tai paikkana, josta saa huumeita. Onko jo tuloksia siitä, että miten paljon on siirtynyt tätä kauppaa internettiin ja mitä huumeita erityisesti jaetaan tätä kautta? Onko tässä merkittäviä eroja? Vielen Dank. Fajon. Hvala lepa. Um, hvala lepa za uh, res zanimivo predstavitev. Dve vprašanji bi imela kratki. Najprej glede nacionalnih strategij za boj proti drogam. Kiitoksia. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin kansallisista strategioista huumeiden vastaisessa taistelussa. Kuten tästä kertomuksesta käy ilmi, niin jotkut maista ovat laatineet kansallisia strategioita ja toimintasuunnitelmia, ja toiset sitten raportoivat, että ovat vielä kehityksestä jäljessä. Vuonna 2011 kaikki maat eivät ole vielä laatineet raportteja aiheesta. Tämä koskee omaa maatani Sloveniaa. Minulla olisi seuraava kysymys. Olisiko minkäänlaisia painostuskeinoja tai määräaikoja, mihin mennessä jäsenvaltioiden pitäisi laatia kertomuksia aiheesta? Toinen kysymykseni koskee kannabi, kannabista. Tämä on poliittisesti arkaluontoinen aihe koska kyseessä on yksi suosituimmista huumeista ja ihmisillä on siitä eri mielipiteitä. Soveniassa järjestettiin hiljattain konferenssi, jossa nuoret, jotka olivat kovasti kannabiksen laillistamisen puolella, olivat mukana. Tiedän, että politiikat ovat hyvin, hyvin eriäviä tällä alalla, mutta haluaisin kuulla teidän mielipiteenne siitä, minkälaisen strategian Euroopan pitä, pitäisi jonka Euroopassa nyt pitäisi ottaa käyttöön. Kiitoksia muita puheenjohtaja Bronx. Have a single drug problem, but... meillä ei ole yhtä huumeongelmaa, vaan eri ja erilaisia ongelmia. On huumeita, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen, hallunisoivat. Huumeet voivat aiheuttaa väkivaltaisia rikoksia, Jotkut vain aiheuttavat esimerkiksi vaaratilanteita liikenteessä, letargia, sitten mainitsitte terveysvaikutukset ja kolmanneksi tietysti vaikutukset rikollisuuteen. kuten viittasitte, niin kaksi lähestymistapaa on tarjonta- ja kysyntäpuoli. Kysyntäpuolella on tietysti yleisiä persuasiivisia mekanismeja, terveyskasvatus ja niin edelleen. Mutta tietysti voi olla erityistilanteita, kun tietyt ihmiset tulevat viranomaisten tietoon. Tässä kirjassakin mainitaan, kun he päätyvät vankilaan. Tarjontapuolella vaara on se, että jos lähestytään vain pienen kaavan kauppaa, pienen mittakaavan kauppiaita, eikä niitä suuren mittakaavan kauppiaita itse käytä. Ja näin muutamalla prosenttiyksiköllä vähennetään tarjontaa mieluummin kuin että juuritaan se kokonaan, niin silloin joskus vaikutus on jopa huonompi kuin että ei tehtäisi mitään, koska silloin tietysti äh, aiheutuu se, ei aiheuteta pelkoa, vaan esimerkiksi enemmän automurtoja ja muita varkauksia. So we're turning back. Kiitoksia. tässä olivat nämä puheenvuorot, joten nyt käännän äh, herra Götzin puoleen, niin te voitte vastata näihin kysymyksiin. Yeah, thank, thank you much uh, uh, for, the, for, the inter, for the interesting uh, questions. Uh, Kiitoksia mielenkiintoisista kysymyksistä. Ensimmäinen taisi olla siitä, että missä määrin hallitukset tekevät yhteistyötä meidän seurantakeskuksemme kanssa. Johtokuntamme, joka on johtava elin, niin siellä on hallitusten edustajat, joten ne ovat jopa virastossa mukana pysyvästi. He tekevät yhteistyötä kanssamme, he päättävät työohjelmasta esimerkiksi, joten he todellakin päättävät niistä asioista, joita käsittelemme. Mutta täytyy myös painottaa, että virastolla ei ole poliittista mandaattia. Me olemme tietovirasto, me tarjoamme tietoa ja sitten johtopäätökset täytyy tehdä poliitikkojen keskuudessa. Ja se ei ole meidän alamme. Mutta meillä on säännöllisiä vierailuja hallitusten puolelta. Suuri delegaatio tulee ylähuoneesta Englannista esimerkiksi nyt iltapäivällä se on ihan päivittäistä. He tulevat kylään ja kysyvät erittäin partikulaarisia kysymyksiä tilanteesta Euroopassa. Usein siihen liittyy tietysti huoli omasta kansallisesta tilanteesta ja ylähuoneen delegaatio tulee valmistelemaan omaa lausuntoaan siitä, että miten EUn huumestrategiaan voitaisiin vaikuttaa. Komissio siinä on mukana tulevina kuukausina Vaikutusta on, mutta suoraa vaikutusta ei ole siihen, mitä hallitukset tekevät tai mitä niiden pitäisi tehdä. Rova Sippel, HIV, kaikki mitä sanoitte, voin tietysti sanoa saksaksikin kaikki mitä sanoitte, on ihan totta ja julkinen paine suureksi osaksi. Joillakin alueilla HIV-tartunnat kasvavat itse asiassa. HIV osaa rajoittuisin siihen, joka aiheut, jotka aiheutuvat huumeiden käytöstä. Sanoin aiemmin, että Kreikassahan on tämä tilanne. Siellä on perinteisesti ollut alempi aste tartunnoille. Se on sitten kuitenkin alue, johon tulee yhtäkkiä maahanmuutto ja sitten tartuntatasteet nousevat. En halua millään tavalla sanoa, että maahanmuutto kasvattaisi näitä tartuntaasteita, vaan merkittävämpää on se, että kun ylipäätänsä tulee johonkin paikkaan yhtäkkiä enemmän ihmisiä, ja sitten kun yksiköt, jotka asioita käsittelevät, ovat jo työrasitteensa ylärajalla ja tulee lisää apua tarvii, lisää apua tarvivia ihmisiä, niin näihin Kreikassa on käynyt. Sankopääosasto tällä hetkellä on antamassa varoitusta HIV-asiasta. Me olemme tietysti antaneet oman panoksemme siihen. Tietysti tartuntatautien Tukholman virasto vielä enemmän ja keskiviikkona varmaan vai torstaina se varmaan tulee ensi viikolla julkaistuksi. Sillä puhutaan myös Bulgarian Romanian tilanteesta, koska juuri yhä enemmän maahanmuuttajia tulee tänne yksiköiden käsiteltäväksi, jotka ovat jo suuressa työkuormassa. Kysymys siitä, että mitä huumeita kaupataan internetissä. Viimeisessä katsauksessa yksilöimme noin 600. Internetkauppaa ei pelkästään täytyy, tarvitse olla Euroopassa sijoittuneita, mutta toimittavat Eurooppaan. 600 on löydetty, 17 kielellä tehtiin tätä tutkintaa. Mitä huumeita sitten? On niin, että online-kauppiaat yrittävät toimia tässä laillisen laittaman rajamailla, että he löytävät nämä klassiset huumeet, heroini, kokaiini, siellä niitä ei löydy. Sieltä löytyy kaikenlaisia uusia huumeita, kemiallisia seoksia, sitten synteettiset kanabinoidit olivat aiemmin ei enää niin paljon. Kaikkia näitä kuitenkin löytää. Internetkauppiat pyrkivät yhä enemmän suojelemaan itseään siinä, että antavat varoituksia siitä, että joku voisi olla vaarallista tai laittavat linkin jollekin muulle internetsivulle, jossa on tätä tietoa. Mutta niin monimutkaista, että käyttäjä usein ei sitä ymmärrä synteettisistä huumeista, on, jotka muuttuvat koko ajan, jotka tulevat koko ajan markkinoille. Tästä on suurelta osin kysy. Tässä on tällainen harmaa alue, joka muodostuu laillisista lääkeaineista, dopingaineista, lääkkeistä, e, ravintolisista. Tästä on tullut suuri harmaa alue. Ja tässä on yhä tärkeämpää, että kuluttajansuojelementit tulevat mukaan, koska monissa näissä aineissa on niin että usein ei ole yksiselitteisesti sinne kirjoitettu, että samalla tavalla tuoteselosteita ei ole kuin jos niitä myydään supermarketeissa ja apteekeissa. No sen englantiin sitten kielen osalta. Kansalliset strategiat. Kansainvälisten toimintasuunnitelmien määrä on vähän pienentynyt. Se ei ole niin suuri ongelma, koska on vain fakta, että monet näistä strategioista ja toimintasuunnitelmista äh, saatiin aikaan samaan aikaan, niin nyt ne ovat loppumassa toinen toisensa jälkeen. Monissa maissa nyt sitten valmistellaan toimintasuunnitelmia ja strategioita jälleen, joten vuoden päästä tilanne on varmaan sama kuin se oli aiemmin. Kaiken... Muodollisesti hyväksytty virallisesti hyväksytty strategia toimintaohjelma on kaikissa muissa, paitsi yhdessä maassa ainoa maa, jossa ei ole virallisesti hyväksyttyä, on Itävalta, mutta voin sanoa, että se ei ole suuri juttu, koska Itävallalla on alueellisia strategioita ja heillä on kansallista koordinointia, joka vetää langat yhteen. Joten en sanoisi, ettei Itävallalla olisi, koska itse asiassa kaikilla alueilla on strategia, tietysti kansainvälistä, kansallista koordinointia on, mutta ei ole virallistettua kansallista strategiaa. Painostushallituksia kohtaan, siihen meillä ei ole mahdollisuutta meidän lihaksemme on tieto, joten voimme aina sanoa, että miltä tilanne näyttää, mutta meillä ei ole mahdollisuuksia painostaa ketään. Tämä on mielestäni komissio on, sillä on enemmän valtaa, koska politiikkapuoli on se siellä. siellä. Nuoret ihmiset Sloveniassa ovat legalisoinnin puolesta. Jos he ovat sen puolesta, niin se on suurta Kannabis on laiton kaikissa jäsenvaltioissa ollut tähän mennessä. Ja haluaisitte minun mielipiteeni. Minun hommani se ei ole antaa tästä mielipidettä. Mutta se mitä voin sanoa, jos ette ole lukenut vielä, niin teitä saattaisi kiinnostaa raportti, globaalin huumekomission äh, raportin Ban Ki-moon sen perusti ja siellä on hallitusten johtajia, valtiojohtajia. Javier Solana on myös tämän ryhmän jäsen. Ja muutama viikko sitten he julkaisivat raportin. He sanovat selvästi, että pitäisi ajatella kaikkia vaihtoehtoja. Ja tämä pitäisi ottaa huomioon ja harkintaan. kaikki edelliset keskustelut ohi, niitä ei ole enää. Joskus pienissä määrin, mutta yleisellä tasolla niitä ei ole enää. Ja se, mitä minä ehdottaisin poliitikoille aina on, että ottakaa kaikki mahdollisuudet huomioon ja käsitelkää kaikkia pöydällä olevia vaihtoehtoja ja katsokaa, mikä voisi olla hyödyksi. Mutta pahoittelen, että minun henkilökohtaista mielipidettäni en kerro teille. Teiltä en oikeastaan siellä saanut kysymystä, vaan se oli enemmänkin lausunto ja sitten olen samaa mieltä. Time to proceed. Kiitoksia. Nyt olemmekin juuri ajoissa siirtym... seuraavan kohtaan siirtymistä varten. Haluaisin kiittää nyt tästä esityksestä Euroopan humausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajaa. Kiitämme tästä vierailusta ja kuulemme teistä jatkossa. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan. Se koskee neuvoston asetuksen muuttamista, joka koskee luettelon vahvistamista kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaista tämä vaatimus ei koske käsittelevää asiaa. Ja esittelijänä on Diana Mera. Hän voi esitellä nämä uudet säädökset koskien näitä, näitä seikkoja. muun muassa suojelauseketta ja muuta. Kuulemme täällä komission edustajaa ja Puolan puheenjohtajavaltiota. Ja sitten haluaisin ilmoittaa, että sitä seuraavan kohdan jälkeen meillä on äänestykset, joten muistutan teitä siitä jo nyt, niin että pidätte huolen siitä, että teillä on kortit mukana, niin voimme äänestää koneellisesti. Ne, joilla sitä ei vielä olisi mukana, niin järjestäkääpä se paikalle. Ja jos teille sopii, rouva varapuheenjohtaja Sofiin Velte, voisitte johtaa 10 minuutin ajan kokousta, koska minulla on nyt toisia sitoumuksia ja tulen aivan pian 10 minuutin päästä takaisin. Um, yes, I'm a bit unprepared. Good morning. No niin, kiitoksia vain. En ole oikein valmistautunut tähän, mutta hyvää huomenta kuitenkin. Emmeköhän me nyt vain mene eteenpäin ja esittelijä voi esitellä asiansa Mera. Bien, pues buenos días. y Hyvää, kiitoksia, hyvää huomenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Aloitan esitykseni kiittämällä parlamentin jäseniä erityisesti varjoesittelijöitä ja valiokunnan jäseniä sekä neuvoston edustajia. He ovat olleet erittäin hyvin käytettävissä ja osoittaneet hyvää yhteistyöhalua tässä keskustelussa, joka koskee asetuksen 539-2001 muuttamista. Nyt puhumme tästä muutosehdotuksesta neljättä kertaa. Tänään on ensimmäinen kerta, kun te saatte kuulla oman näkemykseni tästä asiasta ilman mitään epäröintejä. 20. lokakuuta esittelijät kokoontuivat neuvoston ja komission kanssa ja tuolloin saimme hyvin yksityistä kohtaista tietoa nykytilanteesta ehdotuksen suhteen, kuten äh, Rova Fajon muistaa. Puheenjohtaja keskeyttää. Näyttää siltä, että täällä on pieni tulkkausongelma. Onko Ranskan kopissa nyt joku hyvä? Kiitoksia, voitte jatkaa. Como decía, eh... Niin, kuten sanoin todellakin 20. lokakuuta pyysin, että kollegat valmistelisivat tarkistuksia niin, että voisimme nopeuttaa asian käsittelyä ja tekee, tehdä hyvän, hyvin tiivistä yhteistyötä komission ja neuvoston Puolan puheenjohtajan edustajien kanssa. Tarkistuksia varten ehdotan toista päivää. Se on hyvin pian. Järkevämpi olisi ehkä viides tai kuudes päivä joulukuuta Otan huomioon, että olemme 40 päivää työstäneet tarkistuksia. Jos teemme näin, niin voisimme saada tulkintamme valmiiksi ennen lomia. Sitten tästä substanssista lukunottamatta teknisiä seikkoja ja komission ehdotuksessa on hyvin poliittisia profiileja. Minun mielestäni kaikkein tärkein näistä on niin sanottu turvalauseke, Safeguard guard Clause, ja siinä myös tarkastetaan vastavuoroisuusmekanismia. Kuten näette, ehdotan 12 tarkistusta ja tulen puhumaan niistä hyvin yksinkertaisesti. Tarkistus numero yksi. Haluaisin poistaa tämän nimityksen turvalauseke. Sillä on nimetty keskeyttämislauseke. Minun mielestäni tämä termi on epäselvä ja olisi parempi, että tätä niin sanottua turvalauseketta kutsuttaisiinkin keskeyttämislausekkeeksi. Tarkistus kaksi on samoilla linjoilla kuin ykkönen. Sitten kolme. Tässä on poliittinen lausunto. Siinä vaan seurataan komission suosituksia ja esitetään hyvin vahva pyyntö parlamentin taholta Siinä pyydetään, että komissio suosisi alkuvaiheesta asti parlamentin osallistumista komitologiaprosessin aikana näihin töihin niin, että mm, osallistuminen merkitsisi sitä, että parlamentti kutsuttaisiin seuraamaan niin, että ei mitenkään rikottaisi sääntöjä. Sitten tarkastus neljä, se koskee vastuussa oleva toimi, tuomioistuinta Lissabonin mukaisesti. Sitten tarkistus yksi, se koskee johdonmukaisuutta. Ja jos muistatte, 8. maaliskuuta 2011 allekirjoitimme julkilausuman Euroopan parlamentissa. Siinä pyydettiin, että komissio muuttaisi nykyistä vastavuoroisuusmekanismia. Eli jos palkitset minua, palkitsen sinua. Jos rankaiset, niin rankaisen. Sitten tarkistus 6 Siinä on kaikki nämä mahdollisuudet, jotka johtaisivat sen mekanismin käynnistymisen, joka johtuu vastavuoroisuuden rikkomisesta. Tarkistus 7. Tämä liittyy kansainvälisiin sopimuksiin ja siihen, että jäsenvaltiot voivat luopua viisumivelvoitteista tiettyjen palveluntarjoajien kohdalla tässä kohdassa olisi poistettava viittaukset kolmansien maiden kansalaisiin niin, että joka tapauksessa huomioitaisiin tuleva oikeuskäytäntö, jota Euroopan unionin tuomioistuimesta annetaan. Ja näin voitaisiin välttää uudet muutokset asetukseen silloin, kun tulee eteen tilaisu, tilanteita, joita ei ole huomioitu nykyisissä muutoksissa. Ja nyt tietenkin puhun tässä Turkista. Tarkistus kahdeksan. Haluaisin, että tässä käytettäisiin termiä matka-asiakirjat, eikä mitään kulkuluppia, passeja ja niin edelleen. Nykyisen doktrinin mukaan olisi puhuttava matka-asiakirjoista näin on tehty vuosien ajan ja tämä on laajempi käsite. Sitten tarkistus yhdeksän. Tässä olisi konkretisoitava sitä, että, että lentohenkilökuntaan sovelletaan viisumivapautta ainoastaan silloin, kun he ovat toimessaan, ei muissa tilanteissa. Tarkistukset 10 ja 11 ovat todellinen ydinosa tarkistuksia. Tarkistus 10 on kaikkein monimutkaisempi näistä ehdotuksissa. Siinä on kyseessä todellisen vastavuoroisuusmekanismin käyttöönotosta sellaisissa tapauksissa, joissa Euroopan komissio ei diplomaattisin keinoin saa aikaan sitä, että kolmas maa, johon on sovellettu viisumivapautta, että se, että, että, että, että se ei myönnä yhteisön kansallisen samoja oikeuksia vaikka Euroopan komissio on tähän ottanut kantaa nykyisessä vastavuoroisuusmekanismissa on vakavia puutteita joillekin yhteisön maille. Tästä syystä mekanismia on muutettava Viisumivaatimusta ei tosin voida toteuttaa automaattisesti, mutta väliaikaisesti se voitaisiin hyväksyä tietyn neuvotteluajan jälkeen, kun komissio ja kyseinen valtio ovat neuvotelleet. Komission on tässä informoitava parlamenttia ja neuvostoa neuvottelujen jälkeen. Ja siinä tapauksessa, että tämän määräajan aikana ei saada sopimusta aikaa kolmannen maan kanssa, olisi tehtävä ehdotus väliaikaisesta vapauden, vapauden keskeyttämisestä, josta tehdään yhteispäätös parlamentin ja neuvoston välillä – Haluaisin vielä selvittää sen, että tämä päätös ei millään lailla vaikuta komission aloiteoikeuteen. Komissio voi millään tahansa tehdä muutosehdotuksia liitteeseen ja tähän asetukseen 539-2001, joka on juuri tämä asetus, jossa laaditaan tämä luettelo, joka koskee niitä kolmansia maihin, maita, joilta viisumia edellytetään ja joita ei sitten Yhtä täsmällisesti haluaisin puhua tarkistuksesta 11. Se koskee tätä keskeyttämislausekkeen uudistamista. Minä siis kutsun tätä keskeyttämislausekkeeksi, vaikka komissio kutsuu sitä turvalausekkeeksi. Komission lauseke, jota sovelletaan hätätapauksessa, kun, kun näitä laittomia maahanmuuttajia tulee suurissa määrin – sääntelemättömiä maahanmuuttajia. Nyt riippumatta siitä, mitä nämä luvut ja prosenttimäärät ovat, joita sitten lopulliseen muutosehdotukseen otetaan, haluaisin korostaa sitä, että näillä, määr, näillä luvuilla on ainoastaan se vaikutus, että prosessi lähtee käyntiin, mutta sitten analysoidaan olosuhteet kyseisessä jäsenvaltiossa ja, ja tarkastellaan sen kyseisten virastojen antamat laus, laus, lausunnot. Ja tämän jälkeen tehdään päätös, että mitä, mitä tehdään lukujen perusteella ainoastaan prosessi lähtee käyntiin ja sitten perusteellisemman analyysin jälkeen päätetään, keskeytetäänkö viisumivapaus vai ei. Eli toisin sanoen pelkästään se, että saavutetaan nämä prosenttimäärät, joita eh, asetusmuutokseen ehdotamme, ei tule sinänsä määräämään keskeyttämistä. Parlamentille olisi myös kerrottava kaikista näistä keskeyttämispyynnöistä, joita jäsenvaltiot tekevät. Ja sitten haluaisin korostaa sitä, että parlamentti tulee osallistumaan vaikka vain vieraanakin tähän komitologiamenettelyyn. Minusta tämä ei ole välttämättä hyvä, mutta tämä on seurausta epävirallisista yhteyksistä komission kanssa. Ja tämän muotoilun ansiosta mitään komitologiamenettelyä ei rikota. Nyt ainoastaan äh, annetaan äh, Lissabonin sopimuksen mukaiset oikeudet parlamentille yhteispäätösmenettelyssä. Ja sitten lopuksi vielä tarkistuksessa 12 säilytetään tämä asetuksen antama mahdollisuus myöntää poikkeus äh, hätäapu henkilökunnalle, kun kyseessä on katastrofialue tai onnettomuus. Kun tämä äh, ryhmä niin, niin, niin tämä vaikuttaa hyvin järkevältä, koska onhan aivan tolkutonta, että ryhdytään vaatimaan viisumeita äh, näiltä pelastusjoukoilta, jotka tulevat katastrofialueelle auttamaan. Sitten täällä on AFETin tarkistus, jota olen valmis harkitsemaan. Kovacek ehdottaa, että otettaisiin huomioon EASn lausunto ennen kuin aktivoidaan tätä niin sanottua keskeyttämislauseketta, koska se voisi vaikuttaa Euroopan unionin ulkosuhteisiin. Tapauksesta riippuen voisi käydä niin, että meillä olisi siis Frontexin tai ja Europolin lausunto, sitten meillä voisi olla tämä turvapaikka tukiviraston lausunto ja sitten vielä Euroopan ulkosuhdehallinnon lausunto. Tässä kaikki, puheenjohtaja. Okay, thank you to the rapporteur. Then I'm going... Kiitoksia paljon esittelijälle. Ja sitten pyydän ensimmäiseksi Euroopan komission Rösterin kertomaan ajatuksensa. Merci, madame la présidente. Um, avant tout, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Nämä tarkastukset, jotka koskevat asetusta 539 ja yhteistä viisumipolitiikkaa, jota komissio ehdottaa, tämä asetta, hän asettaa tarkistukset oikein tilanteeseen Euroopan ulkosuhteiden kannalta. Tässä komission ehdotuksessa on useita muutosehdotuksia, joita voidaan pitää pikemminkin teknisinä mutta täällä on myös sellaisia muutto, muutosehdotuksia, joilla todella voi olla merkittäviä vaikutuksia Euroopan unionin ulkosuhteisiin. Puheenvuorossani haluaisin nyt keskittyä erityisesti kaikkein tärkeimpiin kohtiin ja esittelijän tarkistuksiin koskien tätä turvalauseketta tai keskeyttämislauseketta – sekä koskien tätä vastavuoroisuusmekanismia. Yleisesti ottaen komissio on tyytyväinen tähän mietintöluonnoksen ja tarkistusehdotuksiin, koska olemme sitä mieltä, että suurin osa tarkistuksista on samoilla linjoilla kuin nämä periaatteet, joiden mukaan komission ehdotus on tehty, mutta se ne parantavat komission ehdotusta joissakin kohdissa ehkä yhtä poikkeusta lukeen ottamatta koskien tätä vastavuoroisuusmekanismia, mutta palaan siihen myöhemmin. Sitten näistä pikemminkin teknisistä tarkistuksista, kuten esimerkiksi viisumivapautus, näiden siviililentojen henkilökunnalle olemme tietenkin valmiita hyväksymään tämän tarkistuksen, jossa todetaan, että viisumivapautta sovelletaan ainoastaan tietenkin silloin, kun, kun henkilökunta on töissä, eikä silloin, kun he lähtevät lomalle. Tämä on täsmennys, mutta se todellakin vastaa täysin komission alkuperäistä ajatusta. Mitä sitten tulee tähän turvalausekkeeseen tai viisumien viisumivapautuksen keskeyttämislausekkeeseen? kun halutaan vastata kriisitilanteisiin ja hätätilanteisiin, niin komissio on ehdottanut, että, vedot, että käytettäisiin komitologiamenettelyä, jonka kautta mahdollisesti hyväksyttäisiin päätös, jolla keskeytetään viisumivapaus, joka on myönnetty kolmannelle maalle. Meille tämä on ainoa menettely, jonka avulla voimme reagoida nopeasti. Tietenkin, jos halutaan toimia komitologian mukaan. On tärkeää, että kriteerit, jotka johtavat proseduurin alkamiseen, on hyvin täsmällisesti määritelty niin, ettei ole mitään liian epäselviä kriteerejä, jotka jättävät liikaa arviointivaraa jäsenvaltioille ja tulkintavaraa, tai eikä myöskään komissiolle silloin, kun komission on otettava kantaa siihen, olisiko viisumivapaus keskeytettävä vai ei. Tästä syystä komissio oli tässä ehdotuksessa laittanut mukaan suorastaan matemaattisia kriteerejä, jotka eivät jätä juurikaan mielivalle varaa. Pien, niin, niin, niin olemme kuulleet, että neuvostossa pikemminkin suositaan epämääräisempiä kriteerejä, jotka antaisivat enemmän joustavuutta kuitenkin niin, että, että määriteltäisiin äh, sellaiset kriteerit, että komissio voi niiden perusteella sitten ottaa käyttöön viisumivapauden keskeyttämisen. Komissio on pannut merkille esittelijän tarkistukset. Hän jatkaa näiden hyvin täsmällisten kriteereiden kanssa, mutta on varma, että tulevina viikkoina tullaan vielä keskustelemaan tiiviisti parlamentin ja neuvoston välillä – ja voi olla, että komissio vähän tarkentaa omaa kantaansa riippuen siitä, millaisia kantoja näiltä kahdelta muulta toimielimeltä tulee. Sitten tämä vastavuoroisuusmekanismi. Komissio oli ehdottanut, että muutettaisiin olemassa olevaa mekanismia ainoastaan yhdestä, yhdellä, yhdessä kohdassa niin, että se saatettaisiin samoille linjoille Lissabonin sopimuksen kanssa – mutta alustalla lähtien komissio sanoi, että se on valmis kuulemaan mahdollisia ehdotuksia, joilla parannettaisiin tätä mekanismia. Ja tehtäisiin olemassa olevasta mekanismista tehokkaampi ja selkeämpi. Tässä mielessä olemme valmiita käsittelemään esittelijän ehdotuksia, mutta olisi tietenkin varmistettava se, että mm, parannuksissa otetaan huomioon perussopimusten äh, luoma instituutioiden kehys. Tässä asiassa voimme tietenkin vielä käydä syvempää keskustelua. E, mietinnön esittelijä ehdottaa, että komission olisi 90 päivän jälkeen tämän ilmoituksen julkaisemisen jälkeen esitellä ehdotus, jossa ehdotetaan viisumivapauden keskittämistä – meidän mielestämme tällainen ehdotus ei oikein sovi yhteen komission yksival- yksinomaisen aloitevallan kanssa. Tämä ei jätä komissiolle minkäänlaista harkintavaltaa sen suhteen, tekeekö se tällaisen ehdotuksen vai ei, joten tämän jätän komission taholta vielä vähän kysymysmerkiksi näistä eh, esittelyn tarkistusehdotuksista. Haluaisin tässä yhteydessä myös muistuttaa, että aivan alusta asti komissio on sanonut, että tämä on poliittisesti äärettömän arkaluntoinen ja tärkeä asia. Tästä olisi keskusteltava myös parlamentin kanssa silloin, kun tämän tyyppisiä ongelmia ilmenee. Ja tässä haluaisin palata vielä tähän turvalausekkeeseen. Siinähän on otettu huomioon mahdollinen parlamentin osallistuminen näissä tarkistuksissa, tarkistuksissa niin, että parlamentti osallistuisi komitologian menettelyyn. Tämä on tietenkin ongelma. Me haluamme toki, että parlamentti on enemmän mukana, mutta meidän on noudatettava komitologian sääntöjä sellaisena, kun ne, niistä on sovittu toimielinten välillä. Joten puheenjohtaja, tässäpä nämä keskeiset reaktioni näihin tarkistusehdotuksiin. Tietenkin olemme valmiita antamaan lisäselvityksiä näistä teknisimmistä seikoista. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron takaisin alkuperäiselle puheenjohtajalle. Yes. Thank you so much. Kiitoksia paljon varapuheenjohtajalle Sofille, joka auttoi minua tämän toisen tehtävän hoitamisessa. Ja nyt sitten käännymme neuvoston puheenjohtajan edustajan herra Filip Dzezinskin puoleen. Olkaa hyvä. Good morning, Mr. Chair, ladies and gentlemen. Um... Huomenta. En voi uskoa, että neuvoston viisumityöryhmässä olisi tärkeämpää asiaa käsiteltävänä kuin tämä. Ja Libe-komitean jäsenille minun täytyy olla hyvin rehellinen. Aiemmin kun ajattelemme tätä lausuntoa, ennen kuin sen luimme, niin työryhmän kaikissa kokouksissa olemme kertoneet delegaatioille, että mitkä ovat alustavat huomiot ja mielipiteet, joita Liben jäsenillä oli tästä asiasta. Ja voin vakuuttaa teille ja myös todistaa sen dokumenteilla, että viisimityryhmän jäsenet olivat erityisen kiinnostuneita, että miten löydetään sopiva tasapaino neuvoston ja parlamentin näkemysten välille. Tässä mielessä täytyy sanoa, että olen erityisen iloinen tästä yhteistyöstä herra Meran kanssa ja siitä avoimuudesta, jota hän on osoittanut meitä kohtaan. Miksi? Ollaan päätetty lähestyä parlamenttia niin nopeasti ja niin varhain kuin mahdollista prosessin aikana, jotta voidaan kuulla nämä näkemykset. Uskon, että on aika olennainen tulevaisuuden näkymä siitä, että ratkaisu löydetään, koska kun luen tämän mietinnön, niin näen selvästi, että on vain muutama asia, jotka, jos vaaditaan selventämistä. Mutta ne kaikkea olen erityisen tyytyväinen, kun voin sanoa, no ei tietysti, tämähän on päivästä, mitä komissio sanoo, mutta viisumityöryhmän jäsenet neuvostossa ymmärtävät selvästi, että kun puhutaan näistä lausekkeista, suojamekanismista, mitä nimiä nyt sitten käytetäänkään, niin välineen täytyy olla terveellä pohjalla. Jopa ne, jotka nyt ajattelisivat sitä, että välineestä voitaisiin säätää, niin hekin ovat vahvistaneet sen, että se täytyy esittää asetustekstistä sellaisella tavalla, jossa ei olisi mitään automatismia eikä syrjintää. Tästä on ihan selkeä käsitys. Kukaan neuvostossa ei sano mitään muuta. Kuitenkin pääongelma. Ja täytyy nyt sanoa, että Keskityn, täh- keskityn tähän keskeyttämismekanismiin, koska muut jäljellä olevat asiat ovat liian laajoja. Ehkäpä poikkeuksena keskustelu vastavuoroisuudesta, koska siihen ei ole vielä päästy. Vielä valmistelemme sitä, mutta mekanismista haluan sanoa jotain hyvin, hyvin selkeästi. Jos soveltaisimme tiukan matemaattista lähestymistapaa päätöksi, joka on näin poliittinen ja näin tärkeä. Olisimme takaisin yliopiston matematiikan kurssilla, emmekä ymmärtäisi näitä erityispiirteitä ja monimutkaisuutta tässä asiassa. Se, mitä neuvosto sen vuoksi ehdottaa, että pidetään prosenttiosuudet, mutta lisävälineenä tilanteen arviointiin – se, mitä neuvosto tekee ja täytyy sanoa, ja mitä puheenjohtaja tietysti ehdottaa, meidän mielestäni pitäisi käydä tapahtua niin, että valta annetaan komissiolle, että komissio arvioisi. Se saisi hyvin yksityiskohtaista tietoa jäsenvaltiolta, joka on ongelmissa. Se sitten voi ratkaista, että onko ilmoitus jäsenvaltiolle validi. Ja sitten kun ilmoitus tehdään, niin ei pitäisi silloin käsitellä tätä puhtaan matemaattisella perusteella. Sen vuoksi toisessa vaiheessa prosessia haluamme, että komissio keskittyy moniin eri tietoihin, jotka ovat tärkeitä. Frontexin raportit, ehkäpä jopa Europolin raportit, tiedot, ei tietysti pelkästään, jos on viittaus organisoituun rikollisuuteen. Ei. Ensimmäisessä osassa ovat nämä kriteerit säädellyt. Pääviesti, jonka, jonka haluaisin kertoa live-valiokunnalle nyt tällä kerralla on se, että on hyvin tär- selkeä käsitys siitä, että ei voida käyttää täsmälleen samoja kriteereitä, kun arvioidaan esimerkiksi Saksan ja Luxemburgin tilanteita. Ei voi käyttää samoja kriteereitä, kun sovelletaan lauseketta kolmansiin maihin, koska ne ovat erilaisia. Ehdotamme, että komissio pitäisi painostella vieläkin aktiivisempi, kun se näitä asioita käsittelee eikä soveltaa pelkästään matematiikkaa. Toivottavasti tämä neuvoston poliittinen lähestymistapa, jota se haluaa tuoda keskusteluun, ei tarkoittaisi teille koskaan sitä, hyvät kuulijat, että emme haluaisi tehdä joustavammaksi tätä prosessia. Ei näin ole. Me haluamme saada sitä tehokkaan. Kiitos. Kiitoksia, Jasinski. Ja nyt sitten olisi live-valiokunnan edustajien vuoro. Edustaja Fajong, joka on varjoesittelijä, olkaa hyvä. se um, Kiitoksia paljon. Ihan ensimmäiseksi kiittäisin esittelijää kollega Demera ja myöskin neuvostoa ja komissiota sekä myöskin muita varjoesittelijöitä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Ensinnäkin haluaisin todeta, että olen todella iloinen näistä ehdotuksista ja uskon, että tarkistukset ovat oikein hyviä. Ne parantavat todellakin tätä tekstiä. Uskon, että meillä on mahdollisuudet oikein hyvään ratkaisu, loppuratkaisuun. Mitä tulee tarkistusten esittämisen määräaikaan, niin huomauttaisin, että viides tai kuudes joulukuuta olisi hyvä, koska toinen päivä on jo tällä viikolla. Ja meillähän on tehtäviä hoidettavanamme paljon itsellänikin. Esimerkiksi Sloveniassa oli viime viikolla vaalikampanja käynnissä. Ja senpä takia ensi viikolla olisi parempi kuin aikaisemmin. Toivottavasti tämä teille sopii. Haluaisin nyt kosketella joitakin tarkistuksia, joita tässä otettiin esille. Mitä tulee turvalausekkeeseen tai suojalausekkeeseen viisumeihin liittyen, niin minun mielestäni tämä nimi ei ole paras mahdollinen. Minun mielestäni sitä pitäisi kutsua keskeyttämismekanismiksi. Se olisi parempi termi. Ja uskoisin, että komissio ja neuvosto voisivat hyväksyä tämän ratkaisun myös. Tämä olisi asian mukainen tarkistus. Mitä tulee Euroopan parlamentin rooliin, niin aikaisemmin olemme keskittyneet siihen myöskin, ja Euroopan parlamentti olisi sen puolesta, että sillä olisi suurempi rooli. Ja haluaisinkin pyytää Euroopan komissiota suostumaan tähän parlamentille suuremman roolin myöntämiseen jo komitologiamenettelyn alkuvaiheessa. Itse olin varjoesittelijänä siinä vaiheessa, kun ehdotettiin, ja saimmekin paljon tukea sille, että Euroopan parlamentti ilmaisisi lausuntonsa aiheesta jo ennen kuin komissio tekee päätöksen, jotta komitologian menettely ei siitä häiriintyisi. Ja jos nyt tulee jonkinlaisia hätätilanteita jossakin jäsenvaltioita, niin valtioissa, niin Euroopan parlamentille pitäisi niistä ilmoittaa välittömästi ja se pitäisi ottaa mukaan asian käsittelyyn. Mitä tulee vastavuoroisuusmekanismiin, niin tietenkään voi olla kuin samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioilla pitäisi olla samat oikeudet, toimintaoikeudet ja että vastavuoroisuusmekanismia olisi tuettava, mutta tietenkin meidän pitäisi sitoutua edelleen kehittämään koko mekanismia niin, että saisimme yhteisen toimintatavan komission ja neuvoston kanssa aikaiseksi. Minun mielestäni tärkeätä ovat juuri luvut. Ehkä ette ole välttämättä samaa mieltä, mutta kaikesta huolimatta toivottaisin tervetulleeksi neuvoston ehdotuksen siitä, että kuitenkaan luvut eivät pitäisi olla se merkittävin kriteeri. Ulkoasianvaliokunta on puhunut sen suuntaisesti, että prosenttiosuudet pitäisi sieltä poistaa. Ehkä pitäisi puhua vain äkillisistä tai, tai poikkeuksellisista turvapaikkahakijoiden lukujen noususta, jotka vaikuttavat tietyn maan kokonaissiirtolaisuustilanteeseen. Eli ja vertailukohtana ei pitäisi olla vain edellinen vuosipuolisko, vaan koko edellinen vuosi. Luvut eivät mielestäni pitäisi olla kuitenkaan se tärkein tekijä, ja näin tässä kyllä että neuvoston ja komission pitäisi ottaa käyttöön muitakin mekanismeja, koska olisi hyvin vaikeata ajatella, että uutta asetusta käytettäisiin pelkästään matemaattisessa mielessä, koska siinä kävisi niin, että luvut pääsevät paljon suurempaan rooliin kuin aikaisemmassa vaiheessa oli tarkoitus. Periaatteessa voin tukea esittelijän tekemiä ehdotuksia ja omasta puolestani en tule esittämään lisämuutosehdotuksia enää. Ja uskon, että pääsemme varmasti tasapainoiseen ratkaisuun toimielinten välillä, niin että tämä mekanismi tarjoaisi turvaa ja tukea jäsenvaltioille. Kiitoksia sitten varjoesittelijä. Um, dear colleagues, this is a, a technical report. Hyvät kollegat, tämä on tekninen mietintö, jolla on hyvin suuri poliittinen merkitys ja vaikutus. Itse asiassa totta on, että kansalaistemme edustajina meidän pitäisi ymmärtää paremmin eurooppalaisten tuntemuksia siitä, kun puhutaan Euroopan unionin ulkopuolelle matkustamisesta ja vaikeuksista siinä. Henkilönä, joka on muuttanut ensimmäisen kymmenen vuoden matkustusoikeusaikana ehkä viisi tai kuusi parsia, niin, passia, niin ilman muuta olen kovastikin tutustunut ja herkistynyt tälle aiheelle. Ja samanaikaisesti, kun puhutaan Euroopan unionin solidaarisuudesta, niin meidän pitäisi pitää sitä korkealla, korkealla tärkeysjärjestyksessä, mutta me emme vielä edes elä sitä todeksi tällä hetkellä. Tällä hetkellä solidaarisuutta ei ole vielä olemassa, kun puhutaan kolmansista maista esimerkiksi, jotka kohtelevat jäsenvaltioita. Ja jopa jäsenvaltiosanaa liitetään jo johonkin yksikköön, kuten esimerkiksi Euroopan unionin jäsenvaltio. Eli meillä on erilaisia suhteita kolmansiin valtioihin ja eri jäsenvaltioihin. Solidaarisuus eli yhteisvastuu tarkoittaisi myös sitä, että siinä vaiheessa, kun jäsenvaltiota kohdellaan eri tavoin kuin jotakuta muuta maata, niin Euroopan unionin pitäisi vastata siihen yhdenmukaisesti. No solidaarisuus ei ole vielä tätä päivää, en tiedä onko se sitä koskaan, mutta meidän pitäisi tässä todellisessa maailmassa, missä elämme, tehdä parhaamme. Ja pyrkiä katsomaan, kuinka paljon voidaan saada aikaiseksi vallitsevissa olosuhteissa. Huolimatta ehkä siitä, että aivan hiljattainkin suurin osa tämän parlamentin jäsenistä allekirjoitti päätöslauselman, jossa vaadittiin yhteisvastuuperiaatetta toteutuvaksi. Koska tämä aihe on niin arkaluontoinen monille eurooppalaisille, niin olen iloinen voidessani sanoa, että tämä tämän mietinnön esittelijä on ystäväni Agustin Dias de Mera, koska hän on onnistunut hyvin tasapainoisella ja järkevällä tavalla vetämään eri ajatukset yhteen saadakseen aikaan sen, mitä on saatavissa aikaan näissä olosuhteissa. Ja tässä tilanteessa pidättäytyisin nyt tässä esittämään vain kaksi kysymystä. Tai... Ja ensimmäinen niistä liittyy siihen, että haluaisin ymmärtää tämän muutoksen 50 prosentista 60 prosenttiin, jotta voitaisiin arvioida, onko 60 prosenttia oikea prosenttiluku. Eli mikä on syy siihen, että on siirrytty 50-60 prosenttiin näissä prosenttiosuuksissa. Ja toinen kysymykseni koskee Euroopan parlamentin osallistumiseen komitologiamenettelyyn. Haluaisin todellakin ymmärtää, kuinka tämä voisi toimia käytännössä, minkälaisia menettelytapoja sovellettaisiin, koska Euroopan parlamentti, kuten kansalliset parlamentit, ovat sellaisia, että niillä on omat toimintatapansa. Esimerkiksi kuinka esimerkiksi kesälomalla, joululomalla, vihreillä viikoilla ja niin edespäin toimittaisiin ihan teknisesti. Kuinka tämä voisi toimia käytännössä? Mitä tulee Euroopan parlamentin mukana oloon, niin enpä tiedä tarkistuksen jätön määräpäivään mennessä ehkä mietin jonkinlaisen sellaisen tarkastuksen, tarkastusehdotuksen, joka antaisi meille hieman enemmän sananvaltaa tässä koko prosessissa. Kiitoksia. On the members, Mr. Busut. Kiitoksia sitten jäsenille. Herra Busutil, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and allow me to join colleagues in. Kiitoksia. Ja minäkin onnittelisin herra Diasemeraa tästä mietinnöstä ja sen esittelystä tänään. Minäkin olen sitä mieltä, että jos haluamme saada viisumisäännöstömme uskottavaksi, niin on aivan selvää, että meidän täytyy saada aikaiseksi tehokas pysäyttämis- tai keskeyttämismekanismi, jolla asia saadaan toimimaan siinä vaiheessa, kun viisumivapautta väärinkäytetään. Ja tämä poliittinen viesti on saatava läpi kansalle niin, että me emme nyt tässä ole vain edistämässä ja mahdollistamassa viisumivapautusta, joka on tietenkin hyvä asia, mutta että pystymme myöskin keskeyttämään viisumivapauden, jos järjestelmä väärinkäytetään. Haluaisin esittää tässä kaksi selvennyspyyntöä esittelijälle näistä kahdesta asiasta, nimittäin ensinnäkin ajoituksesta. Minkälainen ajoitus hänellä olisi mielessään siinä tilanteessa, että kun väitetään, että väärin käytös on tapahtunut ja sitten siihen hetkeen, kun pitäisi panna kelpoinen päätös, jolla keskeyttämismekanismi voidaan käynnistää. Ja toinen kysymys otettiinkin esille neuvoston puheenvuorossa, eli jos nyt viittaan mietin, mietin esittelijän ja neuvostonkin eriyttämis- ajatukseen. On aivan eri asia, että jos ihmisiä menee Luxemburgiin tai Saksaan, niin onhan sillä aivan eri vaikutus näissä kahdessa maassa. Ja entäs sitten, jos on yksi maa, jo, jolla on aivan ylivoimainen tilanne siirtolaisuustulvan tai maahan tulo, tulvan edessä, niin otetaanko se huomioon silloin, kun keske, keskeyttämismekanismin käynnistämistä pohditaan? Dank, ich habe nur eine ganz kurze... Kiitos, yksi lyhyt kysymys. Se on koskettanut minua nyt muutaman päivän ajan, enkä nyt ole yhtä en varma, että onko sillä siellä neuvotteluissa. Eli toisaalta meillä on luettelo valtiosta, joiden kansalaiset voivat matkustaa tänne, ja sitten on toisaalta luettelo niin kutsutuista turvallisista kolmansista alkuperämaista. No siinä tulee sellainen ongelma esille, että kansalaiset viisumivapaista maista tulevat turisteina tänne. Sitten äh, oleskelunsa lopuksi esittävät pakolaishakemuksen. Jos se sitten hylätään perusteettomana, niin sitten on vaikeuksia lähettää nämä henkilöt äh, alkuperämaahansa, koska ne ovat turvallisia. Tällainen ongelma on tullut tietoon ja haluaisin nyt tietää, että Ovatko toimijat ottaneet tämän asian esityslistalle, kun viisumivapautta käsitellään? Ja edustaja Alvaro. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Von Herrn Dias de Mera sind wir es gewohnt, dass er gute und detaillierte Arbeit... Kuten tavallista, tässä on tehty hyvää ja yksityiskohtaista työtä esittelijän osalta. Ja sitten haluan keskittyä tarkistukseen 10, koska siinä meillä on oma ehdotuksemme vastavuoroisuus, siitä on usein puhuttu. Eli ensimmäistä kertaa tässä valiokunnassa nähdään, että se ei toimi. Ja tässä olisi minulla ehdotus siinä mielessä esittelijälle. Kanada ja Tsekin tilanne oli hyvin kuvaava. Kirjallinen selvitys, joka, tai kirjallinen kannanotto, joka hyväksyttiin tänä vuonna, Roittova, Utski, Weber ja minä sen esitimme aikanaan. Siinä oli se tavoite, että komissio kehittäisi jonkun sellaisen mekanismin, kehittäisi mekanismia eikä vaatisi kahdenvälisiä sopimuksia, vaan että olisi yhteinen unionin mekanismi, se kehittäisi, joka takaisi sen, että olisi täysimääräinen vastavuoroisuus viisumikysymyksissä kolmansia maita kohtaan. Tässä tapauksessa esimerkiksi Yhdysvallat uhkasi Itävaltaa, että se, otet, että se ottaisi käyttöön viisumipakon jälleen, jos, ei, jos tähän sormenjälkitietopankkiin ei annettaisi pääsyä. Euroopan unioni, meidän täytyy pystyä näyttämään, että hajote hallitse ei ole mahdollista 27 jäsenvaltion kohdalla, jos ne tekevät yhteistyötä. Ehdotuksemme on sen vuoksi, että äh, kun ajatellaan alkuperäistekstiä komissiolta 2001 vuodelta, 2001 automaattiset monimut, moni, se vastuullisuusmekanismit olivat siellä mukana. Jos yhdeltä jäsenvaltiolta otetaan vapaus pois, niin se koskee sitten kaikki suhteessa kaikkiin jäsenvaltioihin suhteessa tähän viisumivapauden poistaneeseen valtioon. Näin oli alun perin. Ehdotamme, että nyt kun otetaan huomioon viimeaikaiset kehityskulut, nämä 90 päivää otetaan mukaan ja sitten olisi järkevää, jos komissio tekisi automaattisen ehdotuksen, mutta laajenemaan sitä mitä taloudenlyhäispaketista on saatu näitä kokemuksia automaattisista niin kutsutuista käännetystä määräenemmistöstä, niin hyödyntäisimme niitä tässä. Eli vain jos enemmistö, määräenemmistö jäsenvaltioista poistaa tai niin silloin ehdotus on hylätty. Tai jos Euroopan parlamentti hylkäehdotuksen absoluuttisella enemmistöllä, niin sitten komission ehdotus olisi hylätty. Muuten sitten olisi automatismi, jotta löydetään jälleen tasapaino. Ja ennen kaikkea voitaisiin osoittaa kolmansille valtioille, että EU on yhtenäinen yksikkö. Ja sitten kun kahdenvälisiä ongelmia on, niin sitten kolmansien maiden kanssa, niin silloin jäsenvaltio saa tukea muilta. Jos tämä sopii esittelijän, olemme kiitollisia, jätämme tämä myös kirjallisena tarkistuksena. Ja kun määräaika on tällainen, niin, niin, niin jätämme vain tämän yhden tarkistuksia tähän. Mikä sopiva päivämäärä on, niin siihen en ota kantaa. Kiitoksia sitten edustaja Sion. Eh, domnule președinte, vreau și eu să salut raportul domnului Diaz de... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin suhtaudun myönteisesti Diatemeren mietintöön. Haluaisin kiittää teitä rohkeudesta ja solidaarisuuden hengestä, jota osoitatte esittelemällä tämän mietinnön ja mitä tulee myöskin tähän vastavuoroisuusmekanismiin viisumeiden osalta. Komissio ja neuvosto näköjään haluavat välttää tästä mekanismista keskustelemisen. Ehdotettu ehdotettu vastavuoroisuusmekanismi selvästi parantaa nykytilannetta. Siinähän EUlla ei oikeastaan ole käytettävissä mitään konkreettista mekanismia, jotta voitaisiin palauttaa viisumeiden vastavuoroisuus täysin näiden diplomaattisen neuvottelun ulkopuolella. Ja kuten tiedämme erittäin hyvin, tällaiset neu- viisumineuvottelut voidaan käydä ainoastaan EU-neuvoston ja komission taholta, ei jäsenvaltioiden taholta. Käytäntö on osoittanut, että, että komissio tai neuvosto kumpikaan ei tue tiettyjen jäsenvaltioiden pyyntöjä koskien viisumeiden vastavuoroisuutta. on aivan selvää, että kolmannet maat, jotka rikkovat vastavuoroisuusmekanismeja, niiden on ymmärrettävä, että EUlla on yhteinen viisumipolitiikka ja että Euroopan kansalaisia on käsiteltävä samalla tavalla. Emme voi sallia sitä, että yhteisessä viisumipolitiikassa luodaan syrjintää EUn sisällä. Näinhän nyt tapahtuu. Muutama miljoona kansalaista on vähemmän tasa-arvoisia kuin muut suhteessa Kanadaan esimerkiksi. Edustaja Roitova juuri sanoi, että tilanne ei koskaan koske ainoastaan Tsekkiä, vaan myös Romania, Bulgaria, Puolaa ja Kyprosta. Ne eivät voi hyötyä vastavuoroisuudesta Yhdysvaltojen ja Kanadan osalta. Olen aika ihmeissäni, että komission ja neuvoston läsnä olevat edustajat omassa puheenvuorossaan eivät tue EUn yhtenäisyyttä. Kuitenkin sen pitäisi olla aivan EUn tärkein moottori. Miksi meidän olisi nyt äh, nöyryttävä kolmansien maiden edessä eri intressien takia? Olemme aika ihmeissämme myös tästä EUn kannasta ja roolista kansainvälisellä tasolla, sitä ei useinkaan oteta kovin vakavasti. Vastavuoroisuus mekanismi Demeran mukaan on sellainen, josta olen yhtä mieltä, mutta minusta tässä olisi vielä selvämmin viitattava maihin, jotka säilyttävät viisumivaatimukset joidenkin jäsenvaltioiden suhteen. Minä tuen tätä kantaa ja tulen tekemään tämän suuntaisen tarkistuksen. Toivon, että saan siihen tukea valiokunnan jäseniltä. koska näyttää siltä, että Euroopan parlamentti on ainoa, joka toivoo tätä yhtenäisyyttä ja yhteisvastuuta Euroopan unionin sisällä. Kiitoksia. Tova. You got the floor. Mrs. Roitova. Kiitoksia sitten Rova Roitova. Ja bych tedy chtěla také velice poděkovat a také Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittää esittelijää, herra Alvaroa. He ovat erittäin tarkkaan huomanneet, millä tavalla tämä vastavuoroisuuskysymys on ajankohtainen Euroopan unionin yhtenäisyyden kannalta. Yli neljän kuukauden ajan komissio ei ole edustanut jäsenvaltioiden etua viisumien vastavuoroisuuden osalta Haluaisin kiittää esittelijä siitä, että tämä ehdotus on otettu mukaan. On sanottava aivan selvästi, että me emme voi panna pakkia päälle. Niin kuin herra Enchu sanoi, neuvoston ja erityisesti Puolan puheenjohtajavaltion on ymmärrettävä, että pelissä on paljon enemmän kahden väliset suhteet rikkovat yhtenäisyyttä tilanteessa – jossa pyritään kahdenvälisillä suhteilla selvittämään Kanadan ja Tsekin välisiä ongelmia tai muiden väli- jäsenvaltioiden ongelmia. Ja havaitsemme tässä, kuinka EU ei pysty tukemaan sitä vastuuta, joka jäsenvaltiota on otettu. Komissio tai jotkut komission jäsenet eivät ole olleet riittävän aktiivisia, eivät ole toimineet riittävästi tässä asiassa. Kyse ei ole ainoastaan Kanadasta tai Yhdysvalloista, vaan myös esimerkiksi Arabi-emirikuntien liitosta. E- vanhoilla jäsenvaltioilla on viisumiton regiimi, sama pätee muihin, mutta uude, uusilla jäsenvaltioilla on viisumipakko. Tämä on toinen ongelma. Se voitaisiin ratkaista kohdassa 10 kun pyrimme etsimään ratkaisua. Kuinka on mahdollista, että komissio reagoi tähän enemmistölle hyväksyttyyn julkilausuman parlamentin jäseniltä ilman mitään todellista intressiä. Tässä on nyt jotakin, joka ei oikein toimi. Sitten on toinen vakava ongelma. Haluaisin todeta, että kun Tsekin kansalaiset pyytävät viisumia he joutuvat odottamaan useita viikkoja, kolmesta viiteen viikkoon, ja heidän on kaikkialta maasta matkustettava kaksi kertaa Prahaan. Heidän on kannettava sinne tilitietoja ja kaiken näköistä. Tämä on aivan uskomatonta, kun puhumme Euroopan unionista. Silloin kun he todella täyttävät Kanadan viisumihakemuksen, heidän on myös todettava, että he eivät ole adoptoineet lapsia, mikäli se ei ollut ensimmäisessä lomakkeessa mukana. Ja Tsekin kansalaiset kääntyvät, kääntyvät puolen ja kysyvät, ovatko he rikkoneet jotain sääntöjä, jos he ovat esimerkiksi adoptoineet lapsen tai, tai tukevat ikään kuin kumman lasta jossakin kehitysmaassa. Eihän tämä ole mikään todellinen adoptio, mutta heidän on todella todettava, ovatko he todellisesti adoptoineet lapsia. He pelkäävät, että tämän tyyppiset avut voidaan tulkita adoptioksi ja, ja he pelkäävät, että voiko se vaikuttaa heidän viisumin saamiseensa. Tämä, tämä aihe, aiheuttaa ongelmia Euroopan unionin toiminnalle ja tämä aiheuttaa syviä kuiluja meidän ja euroskeptikkeen väliin. Kiitoksia. Now, let's get back to our rapport. No niin, palataanpa sitten edustajan pakeille. Edustaja Diaz hän voisi vastata nyt sitten. Pahoillani olen, etten huomannut yhtä puheenvuoron puhujaa, joten hänelle ensin ennen Diaz de Kun vedetään pois viisumi, va- vaatimus, niin se ajatus perustuu siihen, että laiton maahanmuutto ei lisäänny. No tietenkin tätä säännöstöä ei tulla tai tätä suojalauseketta ei tulla ottamaan käyttöön, ellei siirtolaisuus ole selvästi lisääntynyt, eikä se välttämättä toteudu silloinkaan. No, jos maissa on paljon pienempi BKT per capita tai korkea työttömyys tai huono sosiaalipalveluinfrastruktuuri, niin jollakin tasolla laiton maahantulo on ihan todellisuutta, sitä ei voida välttää välttää. Minun mielestäni viisumivapaus pitäisi olla mahdollinen silloin, kun harjoitetaan turismia, mutta ikävää on se, että laittomat maahantulijat pääsevät sinne myös. Esimerkiksi Australiaan pitää olla viisumi, mutta se voidaan saada hyvin helposti sähköisessä muodossa. Järkevää olisi nopeuttaa ja rationalisoida viisumimenettelyä eikä vetää pois sitä sellaisilta mailta, joilla on suuri vaara joutua laittoman maahantulon kohdemaihiksi. Se, että Euroopan unionin kansalaisilla olisi mahdollisuus matkustaa köyhempiin maihin ilman viisumia, ei tuo minkäänlaista laittoman maahantulon ongelmaa, mutta vastakkaisessa tilanteessa tai vasta päiseen suuntaan suuntautuvassa liikkumisessa vaara on selkeästi olemassa. Sitten edustaja Diaz de Mera. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen arvio, jonka tuosta voimme tehdä, niin on varmasti se, että tämä ei ole ainoastaan tekninen kysymys. Tällä on myös hyvin syvällistä poliittista merkitystä. Jotta olisin kohtelias ja vain vastaisin yksinkertaisesti, vaikka sitten voimme myöhemmin kyllä mennä paljon enemmän yksityiskohtiin. Haluaisin nyt tässä yhteydessä vain kiittää myös omalta osaltani komissiota. Ja kiitän komissiota erityisesti näistä kommenteista. Komissio pitää mietintöä ja tarkistuksia myönteisinä ja toteaa, että ne parantavat ehdotusta. Ja siinä komissio esittää vielä muutosehdotuksia. Mitä tulee omiin ehdotuksiin, niin vastavuoroisuusmekanismista komissio oli yhtä mieltä lentohenkilökunta asiasta ja sitten tämä tarkistus 11 keskeyttämislauseke. Minusta tässä olisi syytä tehdä selväksi komissiolle ja muille jäsenille, että ehdotuksellani ei millään muotoa pyritä rikkomaan – sitä artiklaa, joka luo oikeus perustaan komitologian menettelylle. Tästä ei ole missään tapauksessa kysymys. Millä tavalla ei haluta rikkoa komission aloiteoikeutta päinvastoin, niin haluaisin toistaa, että niin kuin on no, työssäni olen halunnut osoittaa komissiolle, todella haluamme, että parlamentti olisi läsnä ei ainoastaan silloin, kun menettely alkaa, vaan myös silloin, kun jäsenvaltio ilmoittaa, että tällainen tilanne on nyt päällä. Sitten näistä matemaattisista kriteereistä haluaisin nyt vastata joihinkin kysymyksiin, joita täällä on esitetty koskien prosenttimääriä – Pyrkimyksenä on vai välttää automatismit ja saada aikaan joustavuutta. 50 prosenttia tai 60 prosenttia. Tämähän on täysin neuvoteltavissa oleva asia, eikä mikään lukkoon löyty kiveen kirjoitettu totuus. Olen yhtä mieltä, että tämä on sellainen asia, josta edelleen kannattaa keskustella vastavuoroisuus on mielestäni hyvin selitetty tarkistuksessa 10. Ja myös siinä pyrkimyksenä on jouston aikaansaaminen. Komissiota rauhoittaakseni voisin vielä tätä korista voitte, voitte puhua kyllä esittelijän kanssa niin paljon kuin vain tarvitaan. Ja voin vakuuttaa, että esittelijä ei millään lailla omalla ehdotuksellaan halua rikkoa mitään perussopimuksesta, vaan pyrin vain siihen, että parlamentti olisi kaikissa menettelyvaiheissa mukana. Se on mahdollista jossakin vaiheessa ikään kuin kutsuvierana ja toisessa täysivaltaisena jäsenenä yhteispäätösmenettelyn kautta. Tämä on komission aloiteoikeuden kanssa yhteensopiva ehdotus. Tietenkin kunnioitamme komitologiaa menettelyn sääntöjä. Ja tämä on toistaiseksi niin oma vastaukseni komissiolle. Minäkin olen eh, kaikilla tapaa käytettävissä niin, että sopimukseen päästään. Sitten näihin kysymyksiin, mitä Datsinski ja Filip sanoi, sanoivat, minulla ei ole tässä muuta, muuta kuin haluan todella syvä, syvästi kiittää teitä siitä, että olette olleet käytettävissä neuvotteluja varten ja, ja vastavuoroisesti kertoneet tästä asiasta. Tämä on todella tärkein viisumiryhmän asia. Ja olen kiitollinen siitä, että, olen, että valtuuskunnat ovat saaneet paljon tietoa. Ja jos viisumityöryhmässä halutaan tasapainoa, niin voin vain vakuuttaa, että esittelikin pyrkii juuri tähän. Se edellyttää sitä, että pysymme tiivissä yhteyksissä keskenämme työryhmän parlamentin kanssa ja myöskin esittelyiden ja varjoesittelyiden kanssa. Niin kuin monet kollegat täällä sanoivat, minäkin ymmärrän tämän mietinnön kaksi keskeistä kohtaa ovat nämä, tämä turvalausike tai keskeyttämislausike. Sen on toimittava, jos ei se toimi meidän työstä meillä mitään hyötyä. On myös tärkeää, että tämä automaattinen mekanismi tuntuu ja sitten toimii sitten tästä keskeyttämisestä he, se, he kannattavat prosenttien säilyttämistä. Minä en. Minä kannatan sitä, että prosenttimääristä neuvotellaan niin, että vältetään tällaiset automaattiset vaikutukset ja että joka tapauksessa keskeyttämiset päätös analysoidaan hyvin tarkkaan. Nämä prosenttikriteerit ovat vain yksi elementti, mutta ne eivät ole mikään ratkaiseva seikka. Sitten on tietenkin arvioitava se, mitä Frontex sanoo, mitä Europol sanoo, mitä eurooppalainen turvapaikkasioiden tukivirasto sanoo ja, ja mitä ulkosuhteista nämä vastuuhenkilöt Euroopan unionin ulkopolitiikasta, mitä he tästä sanovat. Jotkut kollegat täällä eh, Rasinskin lisäksi esittivät eh, kysymyksiä siitä, että vaikuttaako tämä samalla tavalla Saksaan kuin Luxemburgin, tai sanovat, että näin ei ole, on aivan yhtä mieltä tästä. Yleisyysperiaatteen mukaiset haluaisin mainita Alvarolle ja muille vastavuoroisuudessa parempi tehdä työtä 27 kanssa eikä tapauskohtaisesti ja solidaarisuudesta puhui täällä hyvä ystäväni Rauha kun tehdään, niin tehdään siis työtä 27 valtion voimin, mutta tapaukset analysoidaan tapauskohtaisesti. Ja näiden välineiden avulla on tarkoituksena loppujen lopuksi analysoida tilanne ja todeta, onko viisumivapaus keskeytettävä vai ei. niin, että emme ole tässä ainoastaan matemaattisten formuloiden armoilla. Me varmasti kaikki pyrimme konsensuksen. Sitten toinen kysymys, ja nyt haluaisin vastata kollegoille. Kollegat lähettävät selkeän viestin neuvostolle ja komissiolle, tämä ei ole vain esittelen asia, vaan tämä on asia, josta olemme yhtä mieltä ja meillä on todella hyvin laaja konsensus. Näin voidaan sanoa aivan nöyrästi. Mm. Euroopan parlamentissa on hyvin laaja konsensus tästä asiasta tässä valikunnassa, joten tämä on todella tärkeä asia nyt, kun lähdetään vielä neuvottelemaan pidemmälle neuvoston ja komission kanssa. Rova Fajon, jos te ja muut haluatte, että, että kuudes päivä joulukuuta olisi tämä määräaika, niin se sopii kyllä. 6.12. kello 12. Kiitän siitä, että sanotte, että tämä termi keskeyttämismekanismi on parempi. Kiitoksia tästä. Kiitän myös Tanjaa siitä, että vahvistat parlamentin roolia niin, että rikkomatta sääntöjä ollaan läsnä komitologiassa vastavuoroisuudesta. Kiitän siitä, että olette yhtä mieltä, tuette tätä mekanismia. Tämä liittyy vahvasti solidaarisuuteen ja päätöslauselmaan, jonka allekirjoittimme maaliskuussa 2011. Afet on pyytänyt, että prosenttimäärit poistettaisiin. No minä sanoin jo, mitä minä tästä ajattelen. Tämä on väline, josta voidaan neuvotella joka tapauksessa prosenteilla vain pyritään välttämään automaattiset vaikutukset. Eh, niin, Tanja, tukee ehdotuksia, ei tee tarkistuksia. Kiitoksia Ja Sitten seuraavalle kysymysten esittäjälle kiitokset, kiitokset tästä. Olen yhtä mieltä siitä, että on vahvistettava Euroopan solidaarisuutta. Se on meidän geeneissämme. Se on myös Lissabonin sopimuksen ytimessä. Kiitos Renate luottamuksesta. Esitit kaksi kysymystä, 50 60 prosenttia tästä kysymyksestä jo puhuinkin. haluaisimme antaa vähemmän mahdollisuuksia automaattisille vaikutuksille. Enemmän mahdollisuuksia keskustelulle ja analyysille jokaisessa tapauksessa. Hyvänä juristina sinua huolestuttaa parlamentin rooli komitologiassa, mutta eipä huolta. Kun luet tarkkaan esittämäni tarkistuksen, niin kyllä näet, että emme millään tavalla riko komitologian menettelyä. Kyse on siis siitä, että parlamentti kutsutaan paikalle komission suositusten mukaisesti ennen varsinaisen menettelyn aloittamista. Sitten kiitos Simonille. Simon Busutille haluan vastata. Todellakin otit nyt tässä kissan pöydälle. Kyseessä on se, että saamme aikaan uskottavan viisumijärjestelmän. Ja jotta viisumijärjestelmä voisi olla uskottava, Tarvitsemme tehokkaan keskeyttämismekanismin. Et olisi tätä paremmin ja täsmällisemmin voinut sanoakaan. Kiitoksia tästä ja vielä kaksi selvennystä aikataulusta väärinkäytöksistä. Niin pyydän, että lukisit tarkkaan tarkistuksen numero 10 ja 11, niin ettei tässä vastauksessa niin nyt liian pitkään aikaille sitten, niin Simon vastasinkin jo siihen, mikä koski näitä väärinkäytöksiä ja erilaisia vaikutuksia eri kokoisiin maihin, Luxemburg, Saksa, Slovenia, Espanja esimerkiksi. Sitten äh, Rova Siffel, kuten tiedätte, on olemassa positiivinen ja negatiivinen lista. Niitä kutsutaan myös liitteeksi yksi ja kaksi, mutta eivät ne ole ajassa loputtomin jatkuvia. 2001 asetus vastu, astui voimaan ja liitteitä on muutettu jo kahdeksaan kertaan, joten tämä asetus on jatkuvassa muutoksen tilassa riippuen kulloisestakin tilanteesta Euroopan unionin ja näissä liitteissä yksi ja kaksi olevien maiden välillä. Sitten herra Alvaro. Kiitoksia näistä sanoista, Alexander. Tarkistus 10 on mielestäsi hyvä tie. vastavuoroisuudestakin olette yhtä mieltä siitä, että mekanismi ei toimi. Ja siksi on hyvä tehdä tähän, tästä ehdotus. Puhuitte Kanadasta. Ja haluaisin kiittää sitä, että teitä huolestuttaa sama asia kuin minäkin, nimittäin yhteisöllinen mekanismi. Tietenkin meillä pitäisi olla yhteisöllinen mekanismi, mekanismi niin että voisimme olla solidaarisia ja uskottavia. annoitte esimerkkiä niin Yhdysvalloista ja Itävallasta ja sormenjälkipyynnöistä. Meidän on tehtävä työtä 27 valtion voimin. Sitten olette huolissanne siitä, että vuonna 2001 oli tällaista vasta, automaattista vastavuoroisuutta. Nyt ehdotatte 90 päivää. Olisi varmasti paras, että teette tarkistuksen ja varmasti voimme neuvotella siitä ilman mitään ongelmia. En cuanto al señor Encin, Muchas gracias. Sitten herra Ensin, kiitoksia näistä kommenteista koskien omaa ehdotustani. Kiitoksia kaikista sydämestäni. Näin parannetaan vastavuoroisuusmekanismia. Olen myös yhtä mieltä siitä, että viisumi politiikalla ei voida luoda minkään tapaista syrjivää tilannetta Euroopan unionissa. Voimme tietenkin puhua tästä tarkistuksesta, jonka aiotte tehdä joka koskee sitä, että ettei mainita ainoastaan Tsekin tasavaltaa, vaan on, mukana on myös Romania. Nämä maat kärsivät syrjivästä kohtelusta ja haluamme tämän välttää. Sitten Rova Roitava, kiitän teitäkin ja kiitän siitä, että olette yhtä mieltä kanssamme, minun ja Alvaran kanssa. Sanoitte, että Näyttää siltä, että komissio ei edusta kaikkia. Minä uskon, että komissio kyllä ponnistelee edustaakseen meitä kaikkia. Komissio tekee suuria ponnisteluja saadakseen aikaan konsensuksen myös tässä asiassa, joka meitä huolestuttaa. Olen yhtä mieltä kanssanne, että meidän ehdotuksemme vastavuoroisuudesta on sellainen, jota ei pitäisi hylätä. Unionin on kannattava vastuunsa puhuitte Arabiemirikuntien liitosta ja olitte pahoillanne siitä, että komissio ei ole reagoinut riittävän kiireellisesti sellaisiin tilanteisiin, jotka mainitsimme, kuten tämä Kanadan ja Tsekin tasavallan välinen juttu. Todette, että unionin on nyt toimittava. Sitä vartenhan täällä olemme. Sitten lopuksi herra Bros. Puhutte keskeyttämismekanismista. Niin sanoitte, että vastavuoroisuus on teille epärelevantti. Olen kyllä yhtä mieltä arvioinnista, mutta en ole yhtä mieltä tästä, että vastavuoroisuus ei olisi relevanttia. Se on äärimmäisen tärkeää. Ja parlamentti maaliskuisen päätöslauselman kautta tänä vuonna myöskin loi pohjan tälle doktrinille. Me haluamme 27 valtion välisen vastavuoroisuuden, ei mikään mitään tapauskohtaista vastavuoroisuutta. No niin, puheenjohtajalla olemme varmaankin, olemme, usko, olemme käyttäneet paljon aikaa tähän tärkeään asiaan. Kiitän tästä ja haluaisin vielä todeta, että pyydän, että komissioneuvosto panevat merkille tämän hyvin laajasti yhteisen kannan parlamentilta. Kiitoksia Meran. kävimme tästä pitkää keskustelua, kun käsittelimme tätä mietintöehdotusta. Nyt ymmärrämme, että tarkistusten jättöisen määrä ajaksi on ehdotettu 6.12. kello 12. Tätä Mera ehdottaa varjoesittelijä Tanja Fajonin ehdotuksesta. Näin sovimme ja menemme eteenpäin. Muistutan, että olemme jo pari minuuttia myöhässä, joten meidän olisi nyt yritettävä kuroa tämä aika ja viivästys kiinni. Ottaen huomioon, että seuraava kohta onkin äänestyskoneäänestys. Äänestys Niin, meillä on todella koneäänestys tämän seuraavan kohdan jälkeen. Ja seuraava kohta koskee yhteisen viisumisäännöstön laatimisesta 13. päivänä ja niin edelleen annetun asetuksen muuttaminen. Esittelijänä on kollegamme Louis Michel. Hän esittelee mietintöluonnoksen ja tämän jälkeen voimme lyhyesti, nyt jo pyydän lyhyyttä esittelyä komission edustajalta ja ja Puolan puheenjohtajavaltiolta. Herra Michel, olkaa hyvä. Si, merci beaucoup, monsieur le président. Je crois que on devrait vous permettre de gagner Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, toivon, että vähän saadaan kurottua tätä aikataulua. Viime kokouksessakin mainittiin, että ehdotuksen tarkoituksena on tehdä tekninen oikaisu säädöksiin, jotka koskevat ähm, lentokentän kautta kulkuviisumeja. Tässä todetaan, että nämä kansalaiset, jotka ovat, joilla on viisumi tai oleskelulupa, jonka on myöntänyt sellainen jäsenvaltio, joka ei vielä tai toistaiseksi toteuta Schengenin säännöstöä, kuten yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Kypros, Bulgaria ja Romania. Tällaiset henkilöt vapautettaisiin lentokentän kautta kulkuviisumia koskevasta vaatimuksesta. Tämä on tietenkin looginen ja yhdenmukainen ehdotus, sillä ei muuteta jäsenvaltioiden käytäntöjä komissiossa tämä ehdotus ei herättänyt mitään huomioita, joten tässä ehdotan, että valiokunta hyväksyisi mietinnön. Niin tässä on kaksi teknistä tarkistusta. Niillä oikaistaan johdanto osan kappaleet 11 ja 10. Siinä kaikki puheenjohtaja. Et après la présidence, la commission est dans... Ja sitten komissio, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Et Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin kiittää esittelijää lyhyestä mietintönsä esittelemisestä. Se heijastelee täysin tätä konsensusta, johon päästiin Libe-valiokunnan ensimmäisessä käsittelyssä. Komissio voi taikka komissio voi kyllä hyväksyä nämä esittelijän kaksi tarkistusta. Ne vastaavat samantapaisia muutoksia, joita neuvostossakin on valmisteltu. Sitten vielä Puolan puheenjohtajavaltio, olkaa hyvä. Uh, merci, monsieur le président. Nous sommes tout à, uh, we are absolutely fine with this. Um, this. This is just an excellent situation. Niin, tämä on erinomainen tilanne, jossa voimme huomata, kuinka toimielimet tekevät käsi kädessä rintarinnan työtä. Kiitos. Thank you. That was also real fast. Sekin oli todella pikainen esitys. Sitten Rova Sommer pyysi puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Eine kurze Anmerkung. Ich äh, stimme mit. Lyhyt huomio. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa. On oikein. Tehdään nämä tekniset sopeutukset. Soveltamisessa on tullut esille, että tässä pieni osa vielä puuttuu puuttuu vähän yksi kulmakivi, jotta rakennus pysyisi suorassa. EPP-ryhmälle sopii. Danke noch einmal. Mr. Ensiu. Da, în calitate de raportor din umbră pentru grupul nostru SD, uh, SD-ryhmän esittelijänä totean, että tuemme tätä mietintöä. vaan tekninen kysymys. Tähän ei ole paljonkaan lisättävää. Ehkä asia, ainoa asia, jonka haluaisin tässä todeta, olisi se, että olisi parempi, että Bulgaria ja Romania hyväksyttäisiin Schengeniin ja tällaista muutosta ennen ole edes tarvittaisi. Kiitoksia. Merci à tous. Ça nous a aidé à rat... Kiitoksia. No niin. Nyt saimmekin kurottua ajan kiinni. Käännyn vielä myös herra Michelin puolen, jos haluatte vielä päättää keskustelun. Ei mikrofonia. Merci encore. Kiitoksia vielä. Kiitoksia. Ça c'est fini pour ce point là. No niin, tämä asia onkin sitten loppuun käsitelty. Menemme eteenpäin koneäänestys. We have in here. Meillä on tässä kohtana seitsemän arviointimekanismin perustaminen Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten. Nyt on kyseessä äänestys, joka koskee mietintöä, jonka kollegamme Carlos Coelho on laatinut tai johtanut. Ja sitten siinä on lukuisia kompromissitarkistuksia. Ne toimitettiin esittelijälle ja ymmärtääkseni esittelijä on halukas esittelemään neuvottelujen tulokset. Edustaja Carlo Coelho, olkaa hyvä. Thank you, thank you so much, President. Eh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Orientaatioäänestys tässä olisi kysymyksessä. Ryhmien välillä on saatu kompromissi ja haluan painottaa neljää kohtaa. Ensinnäkin haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä varjoesittelijöitä – ja tästä laajasta konsensuksesta, joka Libe-valiokunnassa saatiin aikaan. Toiseksi haluan painottaa, että tarvitsemme todellista Schengenin arviointimekanismia. Schengen-alueen turvallisuus perustuu reiluun ja tehokkaaseen arviointiin. Kolmanneksi Hyväksyn suurimman osan tarkistuksista kollegoilta, mutta jotkut niistä ovat sellaisia, joita en voinut hyväksyä. Koska tässä jaetaan asia kokonaisuus kahteen eri osaan ja on myös oikeudellisia rajoituksia. Neljänneksi. Tämän esityksen myötä toivon, että Euroopan parlamentti osoittaa sen, että se on valmis, hyvä, valmis harkitsemaan yhdessä komission neuvoston kanssa – kaikkia mahdollisia oikeudellisia ratkaisuja, joiden myötä saatettaisiin päästä kompromissiin kolmen toimille välillä. Ja puheenjohtaja, nyt varmaan voimme aloittaa äänestämisen. Kiitoksia. Kiitoksia esittelystä. Meillä on siis suuntaantava äänestys, joten näiden äänestysten tulosten perusteella esittelijä käynnistää neuvottelut neuvoston kanssa. Aloitetaan ready? Ovatko kaikki valmiita? Mm, rouva Wikström, ettekö hankkineet äänestyskorttianne? But I did not find my vote. Tämä on niin neloa, mutta en löytänyt korttia, mutta voitteko laittaa äänestyskäyttäytymisen merkille? Minä äh, äänestän kättä nostamalla. Selvä. Tehdään näin. This is the first time. It... Ei ole aiemmin käynyt näin. As. Niin, sellaista saattaa sattua kenelle tahansa. Niin, sitten vielä edustaja Trienta Filidis. Same thing. Täällä sama juttu. Okei. Okay. Sama juttu, selvä. No niin. Nyt aloitellaan. Aloitellaan. Onko kaikilla äänestyslista? Kompromissi ykkönen. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksi tyhjä ääni. Jotkut näistä sitten putoavat pois. Ja siirrytään suulliseen tarkistukseen yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No sitten suullinen tarkistus kakkonen ei, vaan ensin onkin tarkistus 45 siellä. Siis tarkistus 45 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten suullinen kakkonen puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 52 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten mennään kompromissi kolmoseen puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Yhdeksäinen puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan hyväksy, tyhjä hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi ei vaan hetkinen. Ei olekaan suullinen nelonen. Niin kyllä suullinen nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vi- 60 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 59 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 61 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 62 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 63 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 10 Nappi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää. Eipä olekaan ihan selvä, tarkistetaan. Tarkistetaan 64 sähköisesti. Nyt äänestys alkaa. Vote is open. Now the vote is closed. I couldn't. Äänestys päättyy. Itse en päässyt äänestämään kortillani. Yes, yes, please. Point of order. Työjärjestyspuheenvuoro. I have not my voting card. Ei kun minulla ei ole korttia, mutta äänestän vastaan. Olen kansanpuolueen ryhmästä. Anna. Se, se può registrare il mio voto. Voitteko rekisteröidä vastaan ääneni, koska minä en pystynyt äänestämään? Eh, Äänestitte siis puolesta. And, and Mr. Trentafilidis? Entäs Trentafilidis? Well, we're gonna check again. Tarkastetaanpa uudestaan. Tarkastetaan vielä uudestaan. Äänestys alkaa. The vote is open. Oh yeah, my, my, my card is not... Uh, now, now it's working. No nyt minunkin korttini toimii. The vote is open. Äänestys alkaa. Yes, please. Niin, oliko siellä puheenvuoropyyntö? Äänestättekö? Now the vote is... No nyt äänestys päättyy. Mitäs sieltä tuli uunista ulos? Bigström ja Trentafilidis for. Bigström ja Trentafilidis puolesta, äänestitte? Nyt minulla on äänestyskortti, se on laskettu mukaan nyt. Eli nyt kyseessä on vain Wikström, joka ei pystynyt äänestämään. Puolesta siis. Entäs kollega siellä? <laughs> Okay. And what, what are you... No miksi äänestätte vastaan? Tai äänestättekö vastaan? 23. So it... 20 kaksi puolesta ja 20 vastaan. 23 puolesta ja 20 vastaan. Eli hyväksytty. 23 puolesta ja 22 vastaan. Mitä? Äänestetäänkö vielä uudestaan? Mrs. Wikström! Rova Wikström, äänestättekö nyt puolesta ilman korttia? Eli me laskemme vielä kaksi, ään, kaksi ei-ääntä ja yksi puolesta ääni, eli se on edelleen mennyt läpi. No jos haluatte vielä tarkistaa, niin kyllä se voidaan tarkistaa. Miten on? Okay. Vieläkö tarkastetaan? Äänestetään kerran vielä. Äänestetään kerran vielä. Äänestys alkaa. Now closed. Ja nyt äänestys päättyy. So, Wikström voting yes. Ja Wikström äänestää yes, niinkö? It's still adopted. No edelleenkin meni läpi. Hyväksytty siis. Ja sitten siirrytään suulliseen tarkistukseen numero 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kymppi vedetään pois. Sitten 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Suullinen seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan, tarkastetaan 71. 71 tarkistuksessa. Äänestys alkaa. 71. The vote is open. What do we... Äänestys käynnissä 71. Mitä saimme tulokseksi? Hylätty, hylätty. Eli seuraavaksi 72. Ja ymmärtääkseni siihen on suullinen tarkistus. Kyllä. Edustaja. Joka tapauksessa 72 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen kymppi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty vai minusta näytti hyväksytyltä. Hyväksytty. Ja sitten siirrytään kompromissi kymppiin puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten Suullinen 12 puolesta ty- vastaan tyhjää. Ja sit, sitten kompromissi 11 johdanto-osasta puol- puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Suullinen 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen jää pois. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12, kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja jotkut jäävät sitten pois tästä jatkosta. Sitten suullinen 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestetään koko tekstistä näin muutettuna. Lopullinen äänestys sähköisesti tarkastettuna. Äänestys alkaa. Yes, Wikström. Niin, ja Wikström siellä yksi plussa puolesta, mikä tarkoittaa sitä, että 42 puolesta ja nolla vastaan, eikä tyhjiä ääniä. 43 siis puolesta. Juhlimme herra Koelion mietintöä näin muutettuna ja hyväksyttynä. Taputukset. Ja nyt sitten tämä tarkoittaa sitä, että siirrymmekin asiakohtaan kahdeksan, joka on sisäasioiden pääosaston pääjohtajan Manserviisin esittely rahoitusohjelmaehdotukseksi sisäasioiden alalle. Ja esitys koskee esitys koskee siis tätä rahoitusohjelmaa. Ja paikalla piti olla pääjohtaja Stefano Manservisin. Hän ei ole nyt täällä paikalla, joten ehdottaisin, että pidetään 10 minuutin tauko, jotta annetaan pääjohtajalle hieman aikaa saapua paikalle. 10 minuutin päästä jatketaan. Kiitos.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

Cari colleghi. Hyvät kollegat, Vamos. Okay. I dismissed till 11.30, but... Niin, 11.30 meidän piti olla paikalla, joten sen verranhan kello nyt alkaa olla. Aloitetaanko? Koska meillä on tämänkin jälkeen vielä yksi esityslistan kohta. Ei, vaan tämä olikin aamun viimeinen kohta, joka kestää siis yhden tunnin. We are resuming our work. Niin, aloitetaan työt uudelleen. Meillä oli 10 minuutin tauko ja odottelimme herra Manservisiä. Hän pääsi paikalle. Toivotamme hänet tervetulleeksi. Hän on siis sisäasioiden pääosaston pääjohtaja. Ja hän esittelee meille komission lainsäädäntöehdotuksen, joka muodostaa pohjan ehdotuksen sisäasioiden alalle 2014-2020 sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikkarahaston. Komissio on hyväksynyt nämä ehdotukset. Muistan, että 15. päivä annetaan, niin hetkinen, nyt annetaan puheenvuoro eh, herra Manserviisille, joka esittelee nyt tämän aloitteen, ja sen jälkeen käynnistetään keskustelu ja kommenttikierros. Edustaja Manserviisi, ante, anteeksi, ei edustaja, vaan pääjohtaja Manserviisi, olkaa hyvä. Uh, kiitos, kiitos, kiitos paljon tästä kutsusta, jolla voin esitellä ja päivittää teille komission seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen jo maaliskuussa. Sain mahdollisuuden esitellä aikomuksiamme hieman ja Tehän tiedätte, että komissio on hyväksynyt kesäkuun tiedoksiannon seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja kuten sanoitte 15. marraskuuta olen saattanut loppuun paketin, joka sisältää lainsäädäntöelementit eli oikeusperustan. Se mitä sanoin maaliskuussa on suurin piirtein voimassa edelleen, eli me meidän ehdotuksemme hyväksyttiin komissiossa yleisesti ottaen. Ja nyt meillä on sellainen ehdotus, joka on hyvin lähellä ensimmäisiä ajatuksiamme, mitä tulee rahastojen tai varojen määriin ja siihen, miten niitä tulevaisuudessa käytetään. Muistuttaisin vain lähtökohtaisesti, että mehän määrittelimme nämä varat, tietyt elementit mielessämme. Ensimmäinen niistä koskee sitä, että edellisessä rahoituskehyksessä koko unioniin ja erityisesti komissioon kohdistui painetta tehdä, saada aikaiseksi nopeammin ja vähemmillä rahoilla ja tehokkaammin ja suhteellisemmalla tavalla niin, että koska, koska kyseessä oli hyvin tärkeä politiikan ala, kyseessähän on maahanmuutto, turvallisuus, raja, valvonta ja sen tärkeys on kasvanut koko ajan ja odotukset ovat lisääntyneet ja roolia sillä alalla ei ole aina pystytty täyttämään. Eli vaatimukset kasvoivat. Toiseksi arvioitiin kriittisesti ne varat, mitä meillä oli. Kyseessä ei ollut välttämättä vain määrällinen arviointi, oli helppo argumentoida, että lisää rahaa tarvittaisiin, vaan ennen kaikkea kyseessä oli arvio, jossa pyrittiin arvioimaan, miten voitaisiin saada aikaiseksi ne poliittiset tavoitteet, jotka meille oli asetettu. Ja henkilökohtaisesti mietin sitä, kun tulin tänne, että meidän työkalupakkemme oli liian pirstaleinen, eli yhteys politiikan tavoitteiden ja varojen välillä ei ollut niin selvä. Ja toiseksi Hallinnollinen taakka oli niin valtava, että olen, sanonut, olen sanonutkin monta kertaa, että vuosittain olemme joutuneet hyväksymään vuosittain yli sata päätöstä, jäsenvaltioiden päätökset, työohjelmapäätökset ja niin edespäin. Eli joka kerta, kun hätätilanne tulee, on hyvin vähän liikkuma varaa lisärahaston tai lisä, lisävarojen mobilisoimiseksi tai rahastosta toiseen siirtymiseksi. Eli hyvin fragmentoitunut järjestelmä ja siinä siihen liittyy hyvin raskas hallinnollinen taakka. Eli nämä kaksi aspektia meillä oli alun alkaen mielessämme. Ja meillä on ollut myöskin pohjalla siellä kriittinen arviointi niiden tulosten suhteen, mitä olemme aikaisemmin saavuttaneet. Ja sitten teimme ehdotuksen ja ne hyväksyttiin. Ja tavoitteena ensinnäkin oli saada aikaiseksi sellainen arkkitehtuuri, joka yksinkertaistaisi menettelyä ja kohdentuisi yleistavoitteisiin. Eli ne rahastot, mitä meillä on, tai ovat määrällisesti vain kaksi. Yksi koskee maahanmuuttoa ja turvapaikkaa ja toinen koskee turvallisuutta ja rajavalvontaa. Eli monesta rahastosta siirryttiin vain kahteen rahastoon, jotka liittyvät selkeästi tiettyihin perustamissopimuspohjaisiin poliittisiin tavoitteisiin. Toiseksi tavoitteena oli lisätä yhteisen hallinnon tekniikkaa niin, että vähennettäisiin ja hahmoteltaisiin ja ra- rajoitettaisiin komission hallinnoimien rahaosuuksien öö, käyttöä. Eli perusperiaate on se, että, johen, että hallinto on jaettu puuttua. Miksi? Sen takia, että se lisää jäsenvaltioiden osallistumista ja omistajuutta ja myös siksi, että koska meillä on vain kaksi rahastoa ja meillä on periaatteena yhteinen hallinnointi ja siirrytään vuosittaisesta päätöksenteosta monivuotiseen ohjelmasuunnitteluun, niin tämän myötä komission ja myöskin parlamentin, joka komissiota valvoo, on mahdollista saada poliittinen pidemmän ajan käsitys siitä, mihin rahat suunnataan ja käytetään. Eli prosessin alussa vuonna 2013 meillä on poliittinen dialogi jokaisen jäsenvaltion kanssa, jotta voidaan sopia tavoitteista, mitä jäsenvaltiot haluavat kyseisen aikana saavuttaa, ja jotta he voivat ohjelmoida haluamansa toimet ja arvioida tai ainakin joka tapauksessa keskustella niistä tuloksista, mitä he haluavat saada aikaiseksi ja allokoida rahat sen mukaisesti. Ja tällä tavalla saadaan aikaiseksi strategisempi, poliittisempi ja myöskin joustavampi varojen suunnittelu. Eli kun siirrytään sadasta vuosittaisesta päätöksestä paljon vähempään päätösmäärään, niin pystymme tehostamaan toimintaa. Kiinnittäisin huomiotanne siihen, että jos te ja neuvosto hyväksytte tämän lähestymistavan, niin vuonna 2013-2014 aikakausi on hyvin intensiivinen, koska silloin käydään poliittinen keskustelu jokaisen jäsenvaltion kanssa siitä, mitä jäsenvaltiot aikovat tehdä. Tämä kattaa myös turvallisuusaspektit, koska ensimmäistä kertaa sen sijaan, että vain rahoitettaisiin yksittäisiä projekteja erillisinä, niin pyydetään jäsenvaltioita ottamaan vastaan allokoinnit, joita hallioidaan jaetulla tavalla, myöskin turvallisuusalalla esimerkiksi, jos nyt puhutaan vaikka varojen perimisestä tai terrorismin vastaista taistelusta ja pyritään jäsenvaltioita määrittämään, mitä he aikovat tehdä tämän yhteisen hallinnan puitteissa ja mille toiminnolle rahat osoitetaan tämän kokonaisuuden sisällä. Eli koko asia on paljon strategisemmin koottu ja hallinnoitu. Komission keskitetyn hallinnoinnin avulla pystymme ohjaamaan rahaa yhteisiin tavoitteisiin monista asioista on onnistuttu kehittämään hyvin vertikaalisesti järjestetty valvonta- ja johtamismenetelmä äh, rajat ylittävällä tavalla. Esimerkiksi nyt vaikkapa terrorismin vastainen taistelu, taikka kyberrikollisuuden vastainen taistelu, taikkapa uudelleen sijoittamisohjelman kohdalla. Mehän ehdotimme, että sijoitettaisiin paljon enemmän tähän politiikan alaan. Taikka sitten, jos puhutaan esimerkiksi tehokkaammasta tuesta kotouttamiskäytänteille tai parhanteille käytänteille. Tämä rajat ylittävä ulottuvuus rahoitetaan edelleen keskustasolta eri tekniikoin. Yksi tekniikka erityisesti koskee sitä, että muodostetaan kumppanuuksia kansainvälisten organisaatioiden kanssa, mutta toinen tekniikka on se, että käytetään meidän virastojamme, vaikkapa Frontexia tai EASOa täytäntöönpanevina virastoina sillä tavalla, että sen lisäksi, mitä jäsenvaltiot saavat perustukena suorittamiseen, voidaan näiden mandaatin mukaisesti päättää ad hoc-aloitteista, jotka luotetaan kyseiselle virastolle suoritettaviksi. Esimerkiksi nyt voitaisiin ottaa vaikkapa sellainen tilanne, että jos nyt pitää keskustella vaikkapa kolmansien jäsenvaltion viranomaisten kanssa, kuinka parantaa niiden rajavalvontaa integroidumpaan suuntaan, niin sen sijaan, että rahoitettaisiin konsulttiyhtiötä, joka tukee sitten normaalin teknisen tuen kautta, tätä toimia voimme antaa tehtävän Frontexille, jotta se antaisi tietonsa käyttöön näille kolmansille maille, jotta sitten ohjataan uusiin toimiin, joiden myötä lisätään johdonmukaisuutta konsolidoidussa poliittisessa puitteistossa. Ja komission ja sen valtioiden mukanaolo on tällä tavalla myöskin taattu niin, että kaikkien tahojen osaaminen ja tietämys saadaan kolmansien valtioiden käyttöön. Muitakin toimintoja aktiviteetteja voitaisiin ottaa esimerkiksi siten, että keskitasolta hallinnoitu, noidut varat voidaan ohjata ad hoc perustaisiin projekteihin, joita hallinnoivat virastot tai virastojen kautta. Ja tällä tavalla voidaan puuttua myöskin nopeammin hätätilanteisiin, kuten, monet, kuten kaikki ovat nähneet vieläkin käynnissä olevan kriisin puitteissa kuinka meidän kapasiteettimme rahan mobilisointiin esimerkiksi raja, rajan kohdistuvien paineiden kohdalla on puutteellinen. Eli pitää pystyä mobilisoimaan virastot nopeasti ja tukemaan aktiviteetteja tehokkaasti. Ja tämä mahdollisuus on vielä rajallinen. Sen takia haluamme sellaisia varoja, jotka voidaan nopeasti ohjata hätätilassa toteutettaviin toimiin ja myöskin kolmansiin maihin. Monesti täällä on keskusteltu siitä, ja olen kuullut huolianne monissa kokouksissa siitä, että meidän politiikan alamme, joka on itse asiassa hyvinkin pitkälti ulkorajojen ulkopuoliseen toimintaan suuntautuvaa, niin meidän, me joudumme tässä usein käyttämään rahastoja, jotka on osoitettu johonkin muuhun toimintaan, vaikkapa kehitystoimintaan, joka, jota pitäisi, jotka on tarkoitettu alun alkaen jonkin muun toiminnan tukemiseen kuin mihin nyt sitten joudutaan käyttämään, kun sitä otetaan meidän toimintojemme tukemiseen. Eli kolmansien valtioiden sisäasioihin liittyvien toimien tukemiseksi. Voisin ottaa sitä esimerkiksi vaikkapa liikkuvuuskumppanuuden kumppanuuden yhteydessä kolmansien valtioiden kyky rahoittaa instituutioita on puutteellinen ja nyt pystymme tarjoamaan lisää rahoitusta ilman, tarjoamaan rahoitusta ilman, että joudumme puuttumaan vaikkapa kehityspuolen ydintoimintoihin tarkoitettuihin rahoihin. Ja kaikki tämä tapahtuu täydessä yhteistyössä niiden varojen kanssa, joita käytetään muiden otsakkeiden alla, esimerkiksi kumppanuus- ja kehitysvarojen alaisuudessa ja meidän kollegamme ulkoasianosastolla ovat keskustelleet tästä aiheesta meidän kanssamme hyvin laajastikin. Arkkitehtuurin perusasia on siis on yksinkertaistaminen, monivuotinen suunnittelu, varojen allokointi aina tulossuuntautuneesti ja ulkorajojen hallinta ja lähe, vähemmän fragmentoitu lähestymistapa ja systemaattinen tuki sellaisille valtioille, jotka suorittavat rajavalvontaa unionin puolesta. Ja sitten ajatuksena on yhteinen tai jaettu hallinnointi ja yhteisrahoitus ja sitten taas keskustasolta ohjelitus äh, hätätilanteisiin ja tiettyihin tarkkoihin kohdennettuihin toimiin virasto, virastoidemme kautta. Tämä on siis kokonaisarkkitehtuuri ja rahoituksellisesti tämä tarkoittaa lisää joustavuutta, esimerkiksi sitä, että jos nyt hätä varoja, joita hallinnoidaan keskitetysti, ei käytetä, niin ne voidaan jakaa jaetun hallinnon puitteissa. Ja tällä tavalla saadaan lisättyä siis joustavuutta ja avoimuutta niin, että rahat voidaan käyttää täysimääräisesti. Puolivälin arvioinnissa arvioidaan uudestaan, mitä on saatu aikaiseksi, niin että ohjataan lisävaroja sinne, missä sitä, niitä tarvitaan ja niin edespäin. Eli pääajatus on se, että me olemme joustavampia ja poliittisempia vuoropuhelussa meidän valtioiden kanssa ja olemme enemmän laskutus perustaisia toimistamme, toimissamme. No sitten rahasummista, jos puhutaan, mitä komissio on päättänyt ehdostaa budjettiviranomaisille, on 10,9 miljardia 2013-2020. Ja tämä tarkoittaa lähes 40 prosentin nettolisäystä verrattuna edelliseen kauteen. Mutta laskelmat eivät ole absoluuttisia. Tässä on otettu 2013 viitevuodeksi. Ja miksi niin? No tiedätte paremmin kuin minä, että tämän hetkiset rahastot ovat takapainotteisesti ladattuja ja niitä on lisätty. Miksi niin? No koska ensimmäistä kertaa, kun komissio ja jäsenvaltiot panivat äh, täytäntöön rakennerahoitusta tällä alalla, niin sitoumukset olivat hyvin matalalla, mutta 2013, kun äh, pitäisi olla se vuosi, jolloin absorptioaste eli käyttöasteen pitäisi olla äh, maturiteettitasossa, niin sen takia juuri 2013 on otettu ensimmäiseksi viitekohdaksi. Ja sitten lisäsimme sitä yhdellä prosentilla niin, että vuoteen 2013 summan verrattuna on olemassa tietty jatkuvuus. Mutta jos otetaan summa sinällään, niin aikaisempi ja tulevampi summa suhteutuvat toisiinsa siten, että jälkimmäinen on noin 40 prosenttia suurempi kuin edellinen. Eli tämä ei ole mikään taikalaskelma. Eli jos 2013 vuoden tason arvioitu kehitys jatkuu, niin näiden kahden rahaston välinen jakauma on seuraava. Maahantulo ja ö, turvapaikka rahasto olisi 3,9 miljardia ja sisäinen turvallisuus, joka kattaa myös rajat, olisi 4,6 miljardia. Eli 45 ja 55 prosentin osuudet. Tämänhetkiseen tilanteeseen verrattuna muutos johtuu siitä, että rajavalvonta ja turvallisuus ovat jollakin tapaa muuttuneet. Haluaisin nyt tässä korostaa, että kussakin rahastossa on nähtävissä tiettyjä erityistarpeita. Ensimmäisen ottaisin niistä esiin, joka kiinnostaa parlamenttia, joka on siis uudelleensijoittamis- sijoittamis rahasto. Turvapaikka- ja siirtolaisuusrahastossa olen sanonut aina, että olemme ottaneet ehdotuksenne koskien uudelleen sijoittamista vakavasti, eli 566 miljoonaa on osoitettu juuri tämän ohjelman käyttöön. Ja te täällä parlamentissa saatte päättää prioriteeteista tämän ohjelmaosuuden sisällä. Kun keskustellaan tästä aiheesta, niin tätä ehdotamme. Toivottavasti neuvottelujen lopulla pääsemme yhteisymmärrykseen. Mutta tähän haluaisimme keskittyä erityisesti teidän kohdallanne, koska tästä on keskusteltu teidän kanssanne paljon. Turvallisuusrahastoon kaavailemme erityiskannusteita, jotta sisäisessä turvallisuusstrategiassa hahmottelemamme viisi pääprioriteettia toteutuisivat. Me emme voi tehdä tietenkään loputonta määrää asioita, mutta koska meillä on sisällisen turvallisuuden strategia, jossa on viisi prioriteettia, niin otamme tämän viitekohdaksi. Ja tässä kontekstissa, kun puhutaan IT-sovellusvirastosta, tulevasta virastosta, joka liittyy tiettyjen projektien, tulevien projektien tulevaisuuteen, on merkittävä. Esimerkiksi jos puhutaan tietty ohjelmapaketti, joka annetaan tämän viraston hoidettavaksi. Meillä on jo korvamerkittynä tentatiivisesti tämän paketin rahoittamiseksi, eli yksi miljardi. Jos saadaan positiivinen päätös asiasta aikaiseksi, niin tällaiset varat on luvassa. Ellei, niin se voidaan, ne varat voidaan ohjata muihin tavoitteisiin. Mitä tulee virastoihin, viimeisenä kohtana niin toteaisin, että tuet virastoille, jotka kuuluvat sisäasioihin, eli kyseessä ovat EASO, Frontex, Europol, Sepol ja Huumevirasto, niin heille on luvassa 1,6 miljardia. Nämä ovat perustukia, jotka jotka nousevat progressiivisesti sitä mukaan, kun Frontex esimerkiksi on ottanut hoitakseen uusia tehtäviä, taikka Europol, jolla on nyt Lissabonin sopimuksen mukainen oikeusperusta. Ja sitten meillä on esimerkiksi Sepol tarkkailtavana joka ne hoitaakseen eurooppalaisen koulutusohjelman. Katsotaan, miten siinä edetään, mutta kaiken kaikkiaan tämä könttäsumma on 1,6 miljardia. Jos lisää tarpeita tulee ad hoc tilanteisiin, niin meidän täytyy pystyä ohjaamaan lisärahaa myöskin näihin. No tässä oikeastaan se profiili minkä voin ehdotuksestamme kuvailla, se ei ole kovinkaan erilainen, mitä jo aikaisemmin teille selostelin parissa tilaisuudessa. Nyt neuvottelut ovat alkaneet ja meidän täytyy olla realistisia, koska taloudellinen tilanne on mikä on. Ja täytyy sanoa, että kun keskustelimme asiasta sisäisesti, niin monet olivat aika yllättyneitä siitä, kuinka vaatimattomia ehdotuksissamme olemme, koska mehän olemme todella, todella alttiina arvostelulle poliittisella areenalla. Jos käytetään paljon, jos osoitetaan paljon rahaa ja sitten aika käytetään kuitenkin laskujen tarkastukseen ja kirjanpidon tarkkailuun ja valvontaan, niin, niin voimme mm, varmistaa, että rahat tulevat tehokkaasti käytetyksi. Katsotaan, mitä tästä lopulliseksi tuloksi saamme aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia Manserviisille ja komissiolle tästä hyvin kattavasta aloitteiden esittelystä. Nyt me käynnistelemme keskustelua. Olen huomannut, että jotkut jäsenistä haluavat käyttää puheenvuoron. Aloitetaan edustaja Vusutilista. Thank you, Mr. Chairman. Well, let me start by thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Aloittaisin kiittämällä alustajaa hyvin selkeistä ja kattavista kommenteista. Ne saa, jotka koskevat komission suunnitelmia. Esitän neljä näkökohtaa nopeasti, jos sopii. Yleisellä tasolla reaktioni on positiivinen sanomaan. Erityisesti kun puhun EPP-ryhmän puolesta, niin on kaksi pääkohtaa, joita painotamme keskusjohtoisesti hallitut rahastot, joissa on joustavuus reagoida hätätilanteisiin. Tämä on avaintekijä meille, koska tiedämme, että viime vuosien aikana sekä joustavuuden puute että pirstaloituneisuus eivät ole mahdollistaneet sitä, että olisimme voineet reagoida nopeasti hätätilanteissa. Tämä siis on näkökohta, jota tarkastelemme hyvin tiiviisti. Toinen näkökohta liittyy rahoituksellisiin osatekijöihin yhteistyössämme kolmanten maiden kanssa maahanmuuttopolitiikassa. Te itse sanoitte ja olette sanonut viime kuukausien aikana tälle valiokunnalle, että kun maahanmuutosta keskustellaan kolmansien maiden kanssa, niin meiltä puuttuu niin sanotusti tulivoimaa meillä oli aloitteita, jotka voisivat auttaa heitä sanomaan kyllä vaatimuksillemme, jotka liittyvät maahanmuuttoon. Ja haluan vakuuttaa teille, että näin oli menneisyydessä sen vuoksi, että rahat, joita vaaditaan siihen, että saadaan aikaan riittävää yhteistyötä maahanmuutossa, niin ne otetaan mukaan tähän. Liitty, tähän liittyy myös se, että meidän täytyy varmistaa, että kaikki neuvottelut maahanmuutosta kolmansien maiden kanssa täytyy liittää laajempiin neuvotteluihin muista aiheista, koska kuten itse sanoitte, on hyvin vaikeaa saada houkutelluksi kolmansien maita olemaan kiinnostuneita tästä aiheesta, jos muita aiheita ei ole mukana, joten tässä täytyy tehdä tämä yhteys. Se on rahoitusyhteys, mutta ei pelkästään se. Frontexista en ole varma, että ymmärsinkö oikein. 1,6 miljardia, joita ehdotatte tukeina virastoille, kuuluuko siihen myös raha, joka jaettaisiin, että voitaisiin virastojen resursseja kasvattaa, kun otetaan huomioon sen uusi toimivalta. Sillähän on nyt valta muiden muassa jopa ostaa omat tekniset laitteensa. Mielenkiinnolla kuulisimme teiltä, että onko tämä otettu huomioon, onko virasto itse suunnitellut sitä, miten se aikoo hankkia laitteita vuoteen 2020 asti. Sitten olen varmaan varma ymmärsin oikein, kun sanoitte, että turvallisuusosa, jossa on 55 prosenttia rahoituksesta, Kuuluuko siihen rahoitus rajaturvallisuudelle? Onko näin? Ulkorajoille myös. Ja tämä selittäisi, että miksi näiden kahden välillä on ero. Tästä halusin selvitystä, mutta tietysti yleisellä tasolla, kun käsittelemme yksityiskohtia tulevina kuukausina, niin tässä mielessä haluaisin nyt reagoida hyvin positiivisesti alustavasti siihen, mitä olette sanonut. Guillaume, Kiitoksia, <coughs> moi aussi. Euh. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää pääjohtajaa siitä, että hän on tullut tänne esittelemään tätä Argentiinan uudistamista tämä oli hyvin odotettu, erityisesti mitä tulee turvapaikkaa ja maahanmuuttoon rahastoon. Tässä on kahdenlaisiakin syitä. Ensinnäkin Tämä liittyy tiettyihin toiminnan puutteisiin. Ne mainitsitte itsekin. Ne koskevat todella nykyistä järjestelmää. Sitten toisaalta tähän liittyy pelkoja ja kysymysmerkkejä, joihin meidän olisi sitouduttava löytämään ratkaisuja ja vietävä pohdintoja pidemmälle. Haluaisin nyt lyhyesti vain mainita neljä puutekohtaa, joista meille on ilmoitettu ja jotka olemme voineet todeta. Viittasitte niihin itsekin. Joustavuuden puute näissä välineissä, se tekee niiden sopeuttamisen vaikeaksi ja se vaikuttaa myös hätätilanteisiin ja kriiseihin reagoimista. Tiedämme kuitenkin, että tällaisia tilanteita on olemassa. Usein rahastot ovat riittämättömiä. Myös sisäasioiden puitteissa vasta muuttuu, vain kuitenkin lisääntyy. Olisi otettava esille myös tehokkuuden puute vuosittaisissa ohjelmissa, kun ohjelmointi on kuitenkin monivuotista. Sitten viimeinen kohta, jota haluaisin tässä vaiheessa korostaa, joka varmasti vienyt asioita eteenpäin, tämä koskee rahoitusvalvonnan menettelyjen raskautta. Te hävittäisitte, viittasitte itsekin. Se varmasti vaikuttaa maksumenettelyihin ja saattaa joskus vaikeaan tilanteeseen hankkeiden toteuttajat ja erityisesti kansalaisjärjestöt. Näihin pelkoihin ja kysymyksiin rakenteen muuttamisellahan joskus voi olla poliittisiakin vaikutuksia – meidän olisi varmistauduttava siitä, että turvallisuusalan ähm, näkökohdat eivät äh, liikaa korostu verrattuna muihin ähm, prioriteetteihin. Haluaisin siis puhua tässä tasapainoisen jaon puolesta. Ja vielä viimeinen pelko tai huoli koskee sitä, että, että rahoituksen uudistaminen niin ei olisi merkki budjettileikkauksista. Näistä epävarmuutta tuovista tekijöistä haluaisin korostaa kahta asiaa. On tärkeää, että näistä rahastoista voitaisiin taata nopea reagointi hätätilanteissa ja mehän tiedämme, että turvapaikka- ja maahanmuuttotilanteet ovat sellaisia asioita, jotka voivat hyvin nopeasti kehittyä, niin kuin on viime kuukausina nähty. Joten olisi korostettava ohjelmoinnin, monivuotisen ohjelmoinnin teho, tehokas, tehokkuutta. Kiitoksia sitten tavarista. Thank you very much. Uh, well. No tuota, nämä ovat välineitä. Sillä on merkitystä, tai millä on merkitystä, kun välineitä käytetään, on, ovat tavoitteet. Mutta selkeästi sanottuna tämä ei ole se suunta, joka parlamentilla oli vielä muutama vuotta sitten. Minä esittelijänä ja parlamentti itsekin menivät siihen suuntaan, että jaetaan Euroopan pakolaisrahasto useisiin rahastoihin, jotta voidaan saada otteeseen se, ja tiedettäisiin, että meillä olisi korvamerkitty rahasto uudelleen uudelleen sijoittamiselle. Toimi, jota ehdotatte, on valtava askel, jopa paradigmaattinen sellainen. En nyt sano, että se olisi väärin vain sen vuoksi, että parlamentilla oli aiemmin väär, eri kanta. Sanon, että täytyy varmistaa, että näitä välineitä käytetään tavalla, että ne säilyttävät tämän poliittisen uskottavuuden ja järkevyyden. Osa siitä, mitä sanotte, siitä pidän kovasti. Joustavuus komission rahan käytössä. Siitä saamme puhtia politiikan toteuttamiseen, mutta osa siitä myös huolestuttaa minua. käytän nyt omaa osa-aluettani esimerkkinä, mutta tätä varmaan tapahtuu kautta linjan. Miten voimme olla varmoja siitä, että, että nämä tavoitteet, joita haluamme korvamerkityllä rahastolla uudelleen sijoittamiseen, koska meille myös korvamerkitty rahasto oli väline. Se, millä oli merkitystä, oli se, että tiesimme, että se raha käytetään uudelleen sijoittamiseen. Siinä se tarvitsee kiperästi suurempaa huomiota ja suurempi osa pakolaisista uudelleen sijoitettiin ja sehän tavoite oli. Ja parannettiin uudelleen sijoittamisen laatua. Ja sitten oli tämä uudelleen sijoittamisyksikkö. Sitä me vaadimme oma-aloitemietinnössämme. Sanoittekaan niitä sanoja uudelleen sijoittamisyksiköstä, mutta Nythän puhutaan jo 2012 vuoden alusta, eikä sitä ole kirjoissa ensi vuoden, ehkä vuodelle 2013, mutta sillä välin. Uuden sijoittamisyksikkö oli olennainen askel, jotta tämä intelligenssi olisi saattu sen rahaston käyttöön, jota tarvitsemme koska olemme aina sanoneet, että uudelleen sijoittamisessa ei ole niin tärkeä se raha, joka siihen sijoitetaan, vaan nämä ihmisvoimavarat ja se sitoumuksen aste, joka komissiossa on tämän rahaston merkityksestä. Ja, mutta toisaalta ehdottomani välineet ovat parempia siinä, että saadaan aika joustavuutta hätätilanteessa, se on ihan selvää. Ja se on ollut parlamentinkin huolenaiheena monen vuoden ajan. Muutamia kysymyksiä. Jaettu hallinnointi. Eikö teitä huolestuta se, mitä sille tapahtuu, kun jäsenvaltiot ovat käteisen puutteessa ja silloin ikään kuin vääristyvät nämä politiikkatavoitteemme, kun jäsenvaltiot leikkaavat, se tietysti voi asettaa vaaraan kaikki tavoitteemme. EUn tavoitteet ovat mielestäni mielenkiintoisimmat, mutta kuka määrittelee, mitkä sellaisia ovat ja millä menettelyillä tavoitteet määritellään? Jos komissio on valmis noudattamaan unionin tavoitteita, joita on esitetty meidän valiokunta-aloitteisissa mietinnöissämme, niin sitten EUn kansalaisten edustajien ääni tulisi kuuluviin, no sopikohan tämä sitten neuvostolle. Olen kovin huolissani parlamentin asemasta tässä kaikessa, ja on selvää mielestäni, että joustavuus on hyvä komissiolle, mutta siihen täytyy liittyä se, että parlamentin osalta on paljon joustavammat valvontavälineet. Ei mitään sellaista, mitä käytetään kerran vuodessa budjetin valvonnan ohella. Täytyy olla siis paljon joustavuutta enemmän siinä, miten tätä uutta joustavaa ja laajempia lausta työvälinepakettia valvotaan. No yhteenvetona sanoisin, että Altieri Spinellihan sanoi, että Niin hän oli huolestunut siitä, että mikä on jakokansalaisia kansalaisia virkamiehiä. Virkamiehethän täytyy olla teidän liittolaisianne. He voivat olla oikein hyviä virkamiehiä, Emilio de Capeat ja Anahan nyt on, ovat virkamiehinä viimeistä kertaa. Ja tiedämme tämän eron, mikä voi olla sillä, jos teillä on virkamiehet puolellanne, niin joilla on älykkyyttä ja joustavuutta. Altieri sanoi kuitenkin myös, että meidän ei pitäisi asettaa kaikkia painoarvoa virkamiesten Eurooppaan koska tavoitteemmehan on demokraattinen Eurooppa. Joten pidän joustavuudesta. Ajattelisin, että te tarvitse joustavuutta rahoistajien käytössä, mutta sitä tarvitaan paljon enemmän parlamentaarisen valvonnan osalta, jotta tämä ehdotus voisi edetä. Rouva Wikström, anteeksi, että hyppäsin teidän yli. Alden edustajana, olkaa hyvä nyt. In hierarchy is at all times, so you are completely for... En usko, mikä hierarkia nyt Annan anteeksi. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Monservisia hyvin kattavasta ja mielenkiintoisesta esityksestä. Mielestäni se oli kovin positiivinen mielestäni ja puolueeni mielestä, ja meidän täytyy varmistaa, että organisaatiot heijastavat poliittista tahtoa ja poliittisia pyrkimyksiä. Joten tässä mielessä pidän tätä kovin hyvänä. Olemme myös samaa mieltä, että hätätilanteiden tai ennakoimattomien tilanteiden aikana ulkopuolelta meitä painostetaan toimimaan paremmin, tekemään nopeampia välintuloja. Näin käy aina ja sen vuoksi tämä työkalupakki, jota ehdotatte, joka on ollut liian sirpaloitunut, on nyt kattavampi ja joustavampi ja sitä voidaan käyttää nopeasti ja sitä pidän oikein hyvänä kunhan vain työkalupakki koskee niitä puutteita, joihin tässä täytyy reagoida. Aloitteellisempi lähestymistapa on tarpeen, ja jos tämä rakenne, jota olette hahmotellut, moderni, yksinkertaistettu ja päivitetty, jos se palvelee sitä tarkoitusta, että voidaan tehokkaasti saada aikaan parempia suorituksia, niin eihän sitä voi mitään muuta sanoa kuin, että se on oikein hyvä. Mutta älkäämmekö unohtako, että parhaassa mahdollisessa skenaariossa yhteinen pakolaisjärjestelmä tulee voimaan, kun tämäkin astuu voimaan. Ja haluaisin kuulla vähän enemmän tästä suhteesta, että miten voi ennakoida sen, että nämä kaksi rahastoa sopeutuvat tai että niitä sovelletaan tähän uuteen skenaarioon jossa uusi eurooppalainen yhteinen pakolaisjärjestelmä on toiminnassa. Ja loppuhuomautuksena sanon, että älkää unohtako demokraattisen valvonnan merkitystä. Tässä tapauksessa viittaan parlamenttiin. Kiitoksia. Kiitos edustaja Papanikola. Thank you, Mr. Chairman. It's always... Kiitoksia puheenjohtaja. On aina kovin mielenkiintoista kuulla teiltä, herra Manservisi, siitä, kuinka asiat ovat. Opin niistä aina paljon. Kuulin täällä kyllä mielestäni monia asioita, mutta luulakseni en kuullut rahoitukseen kohdistuvista arvioinneista. Esimerkkinä nyt olin lähettänyt kirjallisen kysymyksen ja sain siihen vastauksen koskien Turkiyhteistyölle osoitettuja varoja. Ja minulle vastattiin, että 440 miljoonaa on allokoitu Turkille 2013 vuoteen mennessä. No mitä tälle rahalle on tapahtunut? Mehän kaikki tiedämme, että yhteistyö Turkin kanssa on hyvin, hyvin matalalla tasolla. Enkä usko, että kukaan täällä on tyytyväinen tuohon yhteistyöhön. Mutta me olemme käyttäneet kaikki nuo rahat tämän tavoitteen aikaansaamiseksi. Ja olen iloinen todella, kun kuulen, että kaikkiin näihin ulottuvuuksiin ohjataan enemmän rahoitusta 2020 vuoteen mennessä. Mutta tiedetäänkö sitten lopulta vuonna 2020, saiko, saatiinko näillä varoilla aikaiseksi ne tulokset, joita me kaikki olemme odottaneet? Kiitoksia edustaja Vassat. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää omalta osaltani herran Manserviisiä. Olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että tarvitaan lisää johdonmukaisuutta, lisää joustoa, parempaa varojen käyttöä ja on, olisi myös vastattava hätätilanteisiin. Erimielisyyttä varmastikin tulee, kun puhutaan niistä prioriteeteista, joita hätätilalle asetamme. EUn rajoilla olevat maat tietävät, millaisia jännitteitä siellä on. Siitäkin olemme kaikki yhtä mieltä. Mutta varmastikin olisi keskusteltava äh, erimielisyyksien syistä. Oman ryhmäni jäsenten osalta haluan sanoa, että jännitykset rajoilla johtuvat lähinnä ja solidaarisuuden puutteesta jäsenvaltioiden puolesta tällä alalla. Annan vain yhden esimerkin ajanpuutteen takia Haluaisin puhua siitä, kuinka EU on hoittanut Libyasta paineiden pakollisten tilanteen. Tämä on nyt jäänyt jo taakse, mutta EUn jäsenvaltioiden solidaarisuus näitä soda, osittain jäsenvaltioiden aiheuttaman sodan alta paineiden pakolaisten suhteen on todella, todella huolestuttava. Olen yhä huolestuneempi tämän solidarisuuden puutteesta, kun kuulen, kun jotkut hallitukset haluaisivat vielä vähentää laillista maahanmuuttoa. Kuitenkin nämä kuuluvat juuri niihin, jotka ovat vähiten solidaarisia. En anna esimerkkejä, olen itse ranskalainen, varmasti tiedätte, kehen vi- viittaa. Sitten vielä yksi täsmällinen esimerkki. Se koskee Frontexia. Euroopan parlamentti on tehnyt selkeitä ehdotuksia koskien tasapainoa ihmisoikeus huolten ja ihmisoikeuksien, tai siis jäsenvaltioiden huolten ja, ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen välillä. Tasapaino ei ole täysin tyydyttävä ihmisoikeuksien puolesta, ja tässäkin haluaisin ää, äh, antaa havainnollistamisesimerkin. Merillä 2010 oli 2003 tapausta tänä vuonna jo kesäkuuhun mennessä näitä 2000 vihreän ryhmän ja kollegoiden ja liberaaliryhmän kollegoiden kanssa olemme kysyneet komissiolta tästä asiasta ja jälleen kerran komission vastaus on epätyydyttävä, koska siinä viit- lähetetään palvan jäsenvaltioille. Ihmishenkien pelastamisen pitäisi kai kuitenkin olla kaikkein suurin kiireellinen tilanne. Euroopan unionissa jäsenvaltiot toimivat kyllä hyvin puutteellisesti – tässä asiassa. Kun ajatellaan näiden välimerellä seilaavien pakolaisten pelastaminen ja pelastamista ja heidän vastaanottoaan jäsenmaissa. Minusta tämä pitäisi olla kaikkein suurin prioriteetti, kun ajatellaan Euroopan unionin ihmisoikeusimagoa ja sitä vuoropuhelua, jota voisimme käydä kolmansien maiden kanssa niin kauan kuin meillä on tällainen imago, niin uskonpa, että jotkut joillakin kolmasilla mailla on vaikeuksia uskoa EU-sanaan. Mera. Kiitoksia sitten Diego Mera. Muchas gracias, señor Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös herra Manserviisiä. Tulin vähän myöhään tähän keskusteluun, mutta ajoissa kuitenkin, koska todella täällä luottamusmieheni ottivat, tekivät muistiinpanoja siitä, mistä sanoin puhuitte ja ehdin tulla paikalle kuullakseni asian, joka huolestuttaa minua ja johon haluaisin teitä vähän selvityksiä. Puhuitte tuista virastoille ja puhuitte 1,7 mm, miljardista eurosta. Sanoitte, että otettiin huomioon Frontexin uudet tehtävät ja tähän Simonkin viittasi mutta sitten sanoitte asian, joka huolestuttaa minua. Sanoitte, että uuden oikeusperustan pohjalta, Euroopan lissabonisoituneen oikeusperustan pohjalta, meillä oli tässä budjettilaskelma tämän 1,6 miljardin euron sisällä. Emme vielä tiedä, mistä puhumme. Tämä uusi Frontex on jo todellisuutta, mutta Europol on vielä arviointi arviointivaiheessa. Siihen kohdistuu riippumaton arviointi. Minkälaisia laskelmakariteereja olette soveltaneet Europolin budjettia varten? Konkreettinen kysymys kuuluu seuraavasti. Niin tämä uusi Europolhan on seurausta yhteispäätösmenettelystä eikä neuvoston päätöksestä, niin kuin tähän asti on ollut minkä verran varoja tuosta 1,6 miljardista liikenne- ja kuvitteelliselle Europolille. You got the floor. Kiitoksia sitten Claude Moraes. Mm, thank you, Mr. Matsavisi, for... Um... Kiitoksia, herra Matsavisi, siitä, että hahmottelitte positiivisia asioita strategisessa parhaista ja joustavuus. Mutta kun olen kuunnellut tässä kollegoita, niin haluaisin antaa oman panokseni ja painottaa ryhmäni puolesta sitä, mikä mielestäni on todellinen huolenaihe yleisessä strategiassa ensinnäkin. Ja herra Tavares tämän asian ottikin esille. Mikä on parlamentin asema? Kun puhutaan kahdesta rahastosta, esimerkiksi maahanmuutto ja pakolaisuus, tämä on selvästikin hyvin poliittinen osa-alue. Olimme integraatiokonferenssissa ja jäsenvaltioilla on hyvin erilaisia prioriteetteja. Joten tämä on selkeä huolenaihe, että tämä yhteishallinnointi tietysti hallitusten täytyy tehdä lyhytaikaisia poliittisia päätöksiä, mutta miten se vaikuttaa strategiseen visioomme? Sitten sisäinen turvallisuus. Monet kollegat eivät tästä ole puhuneet vähän yksityiskohtaisempaa asiaa siitä, että mikä on terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden osuus tässä, että tietysti voi antaa kertoa kaikista yksityiskohdista, mutta jos saisi jotain ajatusta tästä. Kiitoksia sitten no, Edustaja Rita Borsellino, pyydän teitä puhumaan lyhyesti. Osservazione. Mm. Yksi huomio vain. Haluaisin kiittää pääjohtaja Manserviisiä tästä selvästä esityksestä. Puhuitte tärkeästä asiasta, strategisemmasta, vähemmän sirpaloituneesta lähestymistavasta. Juuri tästä meidän pitäisi lähteä niin, että meillä olisi selkeämpi käsitys siitä, mitä voidaan tehdä ja kuinka voidaan toimia menettelynä Tämä on varmasti tärkeää, mutta haluaisin vielä yksityiskohtia tästä lähestymistä vasta tänään. Komissio esittelee sisäisen turvallisuuden strategian Euroopassa ja on tärkeää ymmärtää, mihin olemme nyt päässeet vuosi sen jälkeen, kun esiteltiin ensimmäinen asiakirja. Ja näin meidän olisi ymmärrettävä myös näistä viidestä kohdasta, kuinka näitä varoja otetaan käyttöön, millaiset prioriteetit vallitsevat näiden viiden kohdan välillä, koska nehän eivät ole vertaisia eli homogeenisia. Sitten olen aivan yhtä mieltä siitä, mistä kollegat täällä puhuivat. Tarvitaan parempaa parlamentin valvontaa tähän asiaan. Minusta tämä on aivan keskeistä, eikä siitä voida luopua. Tämän tyyppisessä tala- tilanteessa nimenomaan juuri siksi, että meillä on monivuotisia ohjelmia ja Runkautumista on tärkeää, että parlamentilla olisi mahdollisuus ja kapasiteetti valvoa voimakkaasti näitä mm, rahastoja ja niiden organisaatiota. Go back to you. Kiitoksia sitten Manser 5. Teille on esitetty paljon kysymyksiä, jotkut niistä pitkiäkin. Koittakapa vetää ne kaikki yhteen niin, että pysymme aikataulussa. The, uh, input. Kiitoksia, kiitos paljon kysymyksistä ja kommenteista joilla hyvin voidaan selventää sitä, mitä tulevina kuukausina meidän täytyy tehdä. Ensinnäkin nämä oikeudelliset perustat ovat olemassa varojen organisoimiseksi ja ne artiklat, joissa identifioidaan päätavoitteet, mutta tietenkin sillä tavalla, joiden pohjalta voidaan rakentaa dialogi ohjelmien aikaansaamiseksi, koska jos kaikki nyt ö, hakataan kiveen, niin dialogilla ei ole mitään merkitystä. Koko tarinaa ei näihin asiakirjoihin saa, koska kyseessähän on oikeastaan tarinan kertomisen lähtökohta. Tavoitteena on vain siis identifioida arkkitehtuuri, avainluvut ja tapa, kuinka nämä summat allokoidaan. Mutta kuinka paljon sitten varoja ohjataan, ohjataan millekin taholle on tehtävä joka täytyy olla linjassa yleissääntöjen kanssa, joita noudatetaan koko talouspaketin täytäntöönpanossa. On syytä ensiksi miettiä sitä ensivaihetta, eli nämä ehdotukset täytyy saada ensin hyväksyttä. Kyseessähän on komission ehdotus vasta. Sitä ei pidetä liian kunnianhimoisena ja tärkeää olisi, että sitä ei pidettäisi, koska jos emme saada sitä, saa sitä hyväksytetyksi, niin silloin ei päästä myöskään vaiheeseen kaksi. Yritäisin nyt ottaa esille ja vastata näihin kysymyksiin. Ensinnäkin Vusuttelin kysymys, joka koski yhteyttä ulkoisen rahoituksen ja laajemman neuvot neuvottelu, neuvoteltujen sopimusten välillä. Ensinnäkin yritämme saada identifioitua selkeän ää, äh, toimialan, jossa koti- tai sisäasioiden pääosaston johdossa edettäisiin. Ja huomaatte, että minkälainen ulkoalue on. Ensimmäinen klusteri on kehitys, toimet ja toinen klusteri on kumppanuustoimet. Toiseksi pitää olla johdonmukaisia niin, että tukitaan aukkoja, olemassa olevia aukkoja, eikä korvata olemassa olevia varoja jollakin uudella rahoituksella. Eli me oli linkittää sisäpolitiikan toimet konkreettisiin tavoitteisiin. Kokemuksesta tiedän, kuinka epäreilua on käyttää kehitysrahoja muiden asioiden aikaansaamiseksi, joten laajemmassa kontekstissa meidän täytyy sitten katsoa, miten esimerkiksi ehdollisuus konsepti toimii. Mehän emme meidän politiikan alalla puhuta, puhu, puhu pelkästään kehitystyöstä, vaan meidän tarkoi, tarkoitus on saada aikaiseksi lisää liikkuvuutta ja sitä myötä myöskin mahdollisesti lisää kehitystä. Kuinka saada se sitten aikaiseksi? Sitä täytyy tarkastella tapauskohtaisesti. En voi antaa teille mitään tarkempia lukuja. Annoin teille sellaisen tentatiivisen luvun uudelleen sijoittamisen kohdalla, mutta tämä ei ole mikään olemassa oleva luku vielä. Tämä on luottamuksellinen tieto, koska, koska ehdotuksen mukaan me emme jaottele näitä summia pienempiin osa-alueisiin. Sisäisessä pohdinnassamme meillä on ajatuksena yhdistää nämä kaksi rahastoa puoleen miljardin euron summaan noin kokonaisuudessaan, mutta toistan, että me emme esittele ehdotusta, joka äh, sisältäisi, joka kohdentuisi tiettyyn budjettikohtaan. Komission ja parlamentin erot ovat tässä. Komissio, anteeksi, parlamentti haluaisi lisää yksityiskohtia, mutta komissio ei halua yleensä niitä antaa. Yleinen vastaus on se, että kun halutaan lisää poliittista ohjausta ja hallinnointia, niin se tarkoittaa vähemmän jäykkyyttä. Eli jos ennakolta määrätään kaikki, niin poliittisesti on paremmissa asemissa, se voi olla mahdollista, mutta sitten ei olekaan joustavuutta käytettävissä. No, näin se menee. Meidän kantamme yleensä on pidättäytyä yksityiskohdista jos nyt otetaan esimerkiksi tämä uudelleen sijoittamisehdotus, niin jos te katsotte tekstiä, niin siinä yhdistetään uudelleen sijoittamistuki kahden instrumentin kautta. Ensinnäkin perusallokointi jäsenvaltioille, joilla ne tukevat tätä prosenttia, äh, prosessia. Ja sitten tällainen kannuste kirjekuori, joka voidaan jaella sitten uudelleen EUn prioriteettien kohdalta. Ja Euroopan parlamentin kanssa käymme eh, kaksi kertaa vuodessa eh, keskustelua tästä aiheesta, mutta muistuttaisin, että tällä tavalla voidaan tukea jäsenvaltioita tarpeen vaatiessa, mutta voidaan, voimme päättää myös, että emme tätä tukea tarjoa. Tässä puitteistossa yritämme myöskin ottaa huomioon sen keskustelun, jota täällä on käyty siitä, että, että kaikkia yksityiskohtia ei hakata kiveen etukäteen. Virastojen tuesta, tukikirjekuoresta, joka, jonka monet ottivat esiin, niin tietenkin olemme laskeneet, että niille ohjattava tuki kasvaa. Ja rahoituskirjekuoressa tehtiin analyysi, analyysi siitä, siitä, kuinka paljon budjettia pitäisi korottaa Frontexin uudet tehtävät huomioon, huomioon ottaen ja Europolin rooli ja myöskin Sepolin uusi rooli huomioon ottaen. Mutta komissiossa on päätetty ryhmitellä kaikki virastot otsakkeen kolme alle ja niille kokonaissumma, joka on 1,6 miljardia, miljardia euroa. Ja sen takia meillä on summa, jota ei voida identifioida erikseen jokaisen viraston kohdalla. Mutta meidän summamme, jotka sisältyvät tuonne 1,6 miljardin kokonaissummaan, on aika merkittävä korotus Frontextin kohdalla, koska, koska sillä on uusia tehtäviä. Esimerkiksi roolit, joita Europolilla on jo esimerkiksi matkustajatietosopimusten hallinnoinnissa kolmansien maiden kanssa, on merkittävä, jos meillä on yksi, se kuitenkin riippuu se kokonaissumma siitä, onko meillä koko Euroopan kattava matkustustietojärjestelmä vai suunnataanko sitä enemmän kyberrikollisuuden suuntaan vai kuinka. Eli rahoitussuunnittelu riippuu siitä, mutta meidän täytyy kuitenkin taata jokaiselle virastolle riittävä korotus rahoitukseen. 2012 budjetista kun on keskusteltu ja te tiedätte, mitä siinä keskustelussa on äh, käyty läpi, eikä ole sattumatta, että Frontex on siellä tärkeässä roolissa ollut ja saanut suuria korotuksia. Tällä hetkellä olemme tehneet parhaamme kattaaksemme ne uudet tarpeet, joita virastoilla on, mutta neuvottelujen tuloksesta sitten riippuu, mitä lopulliset summat ovat. Rouva Kion, sitten. Reaction rapide et le... Tästä nopeasta reagoinnista ja monivuotisesta ohjelmoinnista en myy mitään täydellistä tuotetta, mutta tiedän mistä tulemme. Ja Tiedän kyllä, mikä me, mitä meiltä puuttuu. Jos haluamme toimia nopeasti kaikilla rintamilla, niin meillä on pieniä marginaaleja. Tämä on aika, margi, aika absurdi suunnitelma. Meidän olisi pitänyt kaikki ohjelmalla uudelleen koko vuodeksi Jos haluamme nopeasti ottaa käyttöön varoja kumppanuuksien kautta, vaikka YK ja IOM ja virastojen ja muiden kanssa, niin sehän on nyt tällä tekstissä mukana, mutta halusimme välttää sen, että määrittelisimme jonkun tietyn summan tai kohdan, koska jos ei ole mitään hätätilannetta, niin sitten nämä varat voidaan käyttää toisella tavalla. Ja se, että me teemme suoran päätöksen koskien tätä keskitettyä toimintaa, niin meidän on tarvittava tähän nopea päätöksenteko kiertämättä kaikkien valtioiden kautta, jos tämä onnistuu, saa nähdä. Sitten monivuotinen ohjelmointi. Täällä kommentoitiin jaettua hallinnointi ja liittyvät toisiinsa. Tavoitteena on linkittää tämä voimakkaammin tavoitteisiin ja vähemmän hajanaisiin toimiin. Mikä nykytilanne sitten oikeastaan on? No, jäsenvaltiothan sanovat, että no nyt puuttuu tätä ja tätä, haenpa sitä tuolta EUlta. Nykyinen rahastojen rakenne mahdollistaa tämän. No, se on vähän niin kuin ostoslista, kaikki on mahdollista. Sitten kun päätökset tehdään vuosittain, niin tämähän on joka kerta aikamoinen varanhoitoharjoitus. Ja ei muuta kun nyt muutamme tämän ohjelmoinnin monivuotiseksi ja kun meillä on jaettua hallinnointia, joka on tämä vastapaino, niin toivomme ja tavoitteenamme on, saa nähdä sitten onnistuuko se teidän tuellanne ja kritiikillenne niin tavoitteena on käydä avointa poliittista keskustelua alussa sen sijaan, että jäsenvaltiot laatisivat ostoslistan, kertoisivat, että he haluavat näin ja näin paljon uudellisijoittamisia, näin ja näin paljon turvapaikkaa, rakenteiden parentamisia ja vaikka halutaan, että olisi jotakin kielikursseja tai muita lähtökursseja, näitä kotouttamispakettiin liittyviä toimia, niin että tiedetään, mihin pyritään ja näin varanhoidon valvonnan lisäksi tietäisimme, mitä valtiot tekevät näillä rahoilla. Haluaisin korostaa turvallisuutta, koska tämä on nyt ensimmäistä kertaa sillä, koska tulemme kysymään jäsenvaltioilta, mitä aiotte tehdä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Millaista kansallista toimintaa asetetaan tämän tavoitteen palveluun, koska joitakin näitä toimista yhteisrahoitetaan. Yhteisrahoituksen ja jaetun hallinnon kautta turvallisuuden alalla ensimmäistä kertaa pakotetaan tai rohkaistaan jäsenvaltioita kertomaan, mitä niiden suunnitelmat ovat. Esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden alalla, mitä varoja siihen on kohdennettu. Sama pätee terrorismin torjuntaa. Jäsenvaltioiden kanssa sitten keskustellaan, no, kuinka nämä asiat nivelletään. Tähän liittyy myös verkkorikollisuus rikollisuus ja niin edelleen. Jaettu hallinnointi. Sen tavoitteena on juuri saada vähän lisää politiikkaa tähän eihän tässä ole mitään erilaisia sääntöjä verrattuna niihin, mitä sovelletaan muihin jaetun hallinnon aloihin. Tässä tulee olemaan vuorovaikutusta parlamentin kanssa, joka seuraa varanhoito sääntöjä. Meillä on siis ohjelmointia ja sitten käymme poliittista keskustelua parlamentin kanssa budjettihallinnointisäännöistä, ellette niitä sitten muutta. Niin tässähän tilanne on, että te ette kuulu yhteispäätösmenettelyyn Aivan kuten kehitysohjelmissakin, tässä on tärkeää tunnistaa, mitä on tehtävä, ja sitten voitte esitellä ne. Ja toivomme, että meillä on mahdollisimman hyvää vuoropuhelua. The, um, on the cooperation with Turkey, you know. Turkki-yhteistyöstä. Luvun, jonka otette esille, ovat, on sellainen, jotka, joita hallinnoi ulkosuhdeosastomme tällä hetkellä meidän budjetissamme ei ole tällaisia lukuja. Tämä on ennen liittymistä liittyvä luku, siis IPA-luku. Me haluaisimme saada aikaiseksi parempaa yhteistyötä laajentumiskollegoitemme kanssa, esimerkiksi kun käsittelemme 23 24 neuvottelukappaleisiin tai kappaleisiin liittyen rajavarvontahan siinä on aiheena ja liittymistä ennakoiva rahasto on siinä tärkeässä roolissa. Nämä luvut eivät ole ihan samoja siis. No mitä tulee arviointiin, niin me olemme arvioineet lukuisia rahastojamme ja muitakin arvioidaan. Ja kaikki asiakirjat on saatavissa niistä vaikutusarviointimme osana. Tietenkin olen valmis kertomaan teille siitä enemmänkin. Ja erittelemään arviointimme tuloksia. Europolista ja Frontextista Dias Meralle sanoisin, että Frontexista voidaan sanoa, että niille, sille on luvassa lisärahaa. Yritämme hieman selvitellä uuden asetuksen, kuinka paljon asetuksen täytäntöönpano tarkoittaa. En usko, että äh, Frontex oh, ostaa nyt vaikkapa aluksia, ilma-aluksia tai laivoja, mutta se voi kuitenkin liisata joitakin tällaisia tällaisia hyödykkeitä. Se otetaan huomioon. Europolin kohdalla pyrimme parhaamme mukaan ennakoimaan niitä toimia, mitä se voi tulevaisuudessa suorittaa. Se on kuitenkin enemmän operatiivisesti suuntautunut. Eli me puhumme enemmänkin keskuksista, kuten kyber, kyberrikoskeskus tai tietokannoista. Mutta olette oikeassa, kun korostatte sitä, että niin me ehdotamme näkyvän summan ja komission päätös oli kuitenkin antaa julkisuuteen vain yksi kokonaissumma, josta jaetaan sitten kullekin virastolle riittävä rahoitus sen tehtävien suorittamiseen, kunkin viraston tehtävien suorittamiseen. Näin voidaan välttää, ettei toiminnan painopiste, etteivät toiminnan painopistealueet muutu. Kriteerien määrittäminen rahan allokoinnissa kansallisella tasolla on tietenkin merkittävä asia. Eri rahastojen kohdalla otetaan huomioon esimerkiksi tiettyjen rajojen turvallisuustekijät tai sitten vaikkapa rekkaliikenteen osuus tai, tai lentoliikenteen osuus ja, osuus ja otetaan mukaan myöskin BKT-luvut näissä laskelmissa. Eli sitten strategisuus lähestymistapa ja nämä viisi prioriteettia, joihin Borsellino viittasi, niin turvallisuusalalla luvut ovat tietenkin aika merkittävät ja näette sieltä suhteellisen helposti kriteerit ja muut kriteerit liittyvät poliittiseen dialogiin. Eli meidän työkalupakkimme on toimii siten, että jäsenvaltiot allokoivat, suorit, päättävät allokoinnista ja käytännön yhteistyö hoituu viraston kautta aina sen perusteella, mikä erityistehtävä kulkeen virastolla on. Komission ja viraston välillä solmitaan täytäntöönpanosopimus tietyn lisätyön suorittamiseksi tietyssä erityistilanteessa. No sitten keskitetysti hallinnoinnuissa toimissa Kyse on rajat ylittävistä toimista ja siinä annetaan näkyvämpää kannustetta sisäisille ja ulkoisille projekteille ja virastoille. Saa nähdä, miten onnistumme sekä neuvotteluissa että täytäntöönpanovaiheessa. Sanon vain, että edistetään, esitetään nyt se, ehdotus, mikä meillä on ehdos mielessämme, mutta mitäänhän tässä ei ole vielä taattu, että asiat näin sujuisivat, kuinka olemme kaavailleet. Kiitoksia lisäselvityksistä, herra Manserviisi. Tämän verran tästä luulenpa nyt kello 15. Jatkamme työtämme Libe-valiokunnassa, muistutan tästä. Meillä on hyvin tärkeä asia, joka koskee sisäisen turvallisuuden strategiaa. Kaikki paikalla. Esittelijät myös kello 15. Kiitos.